Ready? Dear colleagues, uh, good morning. Uh, if you agree, I would... Uh, Hyvät kollegat, jos sopii, niin aloitetaan tämän päivän kokous. Nimittäin meillähän oli eilen jo varsin tiivis päivä. Meillä oli paljon kroatialaisia ministereitä paikalla ja tietysti komission varapuheenjohtaja Vestager ja monenlaisia kiinnostavia asioita on tämänkin aamun esityslistalla. Ensiksi meillä on kunnia vastaanottaa tänne jo toista kertaa äh, kuulemistilaisuuden jälkeen keskustelutilaisuuteen energia-asioista vastaava Euroopan komission jäsen Kadri Simpson ja kello 10.30 meillä alkaa sitten kuulemistilaisuus, joka liittyy Horisontti 2020 ohjelmaan ja Euroopan unionin tutkimuspolitiikkaan. Mutta ensiksi tosiaan haluaisin lämpimästi toivottaa tervetulleeksi Kadri Simpsonin. Hän on hyväksynyt kutsumme tulla tänne valiokuntaan keskustelemaan Euroopan vihreästä kehitysohjelmasta. Senhän komissio esitti joulukuussa, sen jälkeen kun olimme hänet jo tavanneetkin. Ja tietysti tästä Euroopan vihreästä kehitysohjelmasta on keskusteltu paljon ja siinä on paljon elementtejä, jotka liittyvät suoraan energiapolitiikkaan ja Tietysti vihreän kehityksen ohjelmaan kuuluu paljon muutakin kuin energia-asioita. Ja tosiaankin oikeudenmukaisen siirtymän rahasto esitettiin myös tässä vastikaan, ja sehän on myös tärkeä osa tätä kokonaisuutta. Ja tähän liittyy monia muitakin ajankohtaisia asioita, ilmastoneutraalius, siihen, että että pyritään kiristämään ilmastotavoitteita 50 prosentilla 2030 mennessä. Sitten tämä remonttiaalto, ja sitten uusi energialainsäädäntö ja muuta lainsäädäntöehdotuksia, tar- muita lainsäädäntöehdotuksia tarvitaan, joten kaikista näistä ajankohtaisista asioista johtuen järjestimme tämän aamun keskustelutilaisuuden. Pyytäisin, että Rova Simpson käyttäisi puheenvuoron 10 minuutin ajan ja sen jälkeen sitten koordinaattorit tai heidän varajäsenensä saavat puheenvuoron ensiksi kolme minuuttia per henkilö korkeintaan ja sen jälkeen Rova Simpson vastaa ensimmäisen puheenvuorokierroksen kysymyksiin ja kommentteihin ja sitten järjestetään toinen keskustelukierros, johon voivat osallistua kaikki muut kollegat. Ja pyytäisin teitä ilmoittamaan selkeästi, mikäli haluatte käyttää puheenvuoron, jotta tämä järjestely sujuu hyvin. Ja sitten tietysti tämän toisen keskustelukierroksen jälkeen Rova Simpson vastaa toisen kierroksen kysymyksiin ja esittää myös loppukaneettinsa. Ja sitten annan puheenvuoron saman tien komissaari Simpsonille. Kaikki haluamme kuulla, mitä hänellä on sanottavanaan. Olkaa hyvä. Chair, chair. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat, on mukava olla täällä vieraananne tänään kertomassa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman päälinjoista, mm, erityisesti energiapolitiikan alalla. Puheenjohtaja von der Leyen lähtökohtaisesti totesi, että vihreän kehityksen ohjelma on tämän komission painopistealue se merkitsee selkeä ajattelutavan muutosta, hyvin perustavanlaatuista muutosta kohti hiilineutraaliutta, kun ajatellaan nämä 75 prosenttia Euroopan unionin päästöistä, niin ne tulevat energia-alalta ja siksi energia-ala tulee olemaan todellinen selkäranka tässäkin uudistuksessa ja se tulee olemaan välttämätön myös muiden alojen hiilestä luopumisessa. Viime viikolla hyväksyitte päätöslauselmanne vihreän kehityksen ohjelmasta suurella enemmistöllä ja todella innolla odotan nyt keskustelua kanssanne siihen liittyvistä kysymyksistä. Vihreän kehityksen ohjelmassa hyvin kokonaisvaltaisesti lähestytään näitä ongelmia, dekoplaus sekä eri resurssien käyttö. Meidän täytyy todella uuden aikaista järjestelmäämme, niin yhteiskuntaamme kuin talouttammekin, päästäksemme vähän hiilisyyttä kohti ja joillain alueilla tämä haaste on suurempi kuin toisilla ja komissio kyllä tunnustaa tämän haasteen ja haluaa siihen jo hyvin aktiivisesti alusta alkaen suhtautua. Kuitenkin muutos ja siirtymä vaikuttavat kaikkiin kansalaisiin, kaikilla alueilla, kaikissa jäsenvaltioissa ja siksi viime viikolla tätä oikeudenmukaisen siirtymän ohjelmaa tähän vihreän kehityksen ohjelmaan ehdotettiin. Täysistunnossahan tästä Kävitte pitkän keskustelun. Voisin kuitenkin nostaa oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta muutaman tärkeimmän seikan esiin. Erityisesti se tukee niitä, joilla haasteet ovat kaikkein kovimpia energiasiirtymän alalla. Tässä rahastossa perustetaan kokemukseen ja asiantuntijuuteen hiili alueilta, joissa siirtymä on käynnistynyt ja vihreän energian investointeja käytetään työntekijöiden uudelleenkouluttamiseksi ja yritysten uudelleen ohjailemiseksi. Halutaan tällaisia vihreän kehityksen alustoja, jotka sitten tämän oikeudenmukaisen siirtymän toimia seuraavat ja antavat tukea jäsenvaltioille. Ehdotukset, jotka tulevat olemaan osa vihreän kehityksen ohjelmaa ja jotka liittyvät suoranaisesti energiaan. Ensinnäkin energiatehokkuus. Energiatehokkuus on vihreässä, vihreän energian siirtymässä aivan kulmakivi ja haluamme tarjota suuntaviivoja jäsenvaltioille ja välineitä, jotka tukevat jäsenvaltioita niin, että tämä saadaan valtavirtaistettua kaikilla politiikan aloilla ja tasoilla. Rakennusten energiatehokkuus, sen tulee olla Euroopan unionin ja kansallisen tason yhteinen ponnistus. Jos haluamme tukea tätä tilannetta, niin äh, mitä tulee rakennusten äh, uudistamiseen, remontointiin, niin tässä täytyy olla mukana äh, kaikkien eri tahojen myös sosiaaliset asunnot täytyy ottaa huomioon, kun tämä todellinen remonttiaalto sitten käynnistyy. Samoin sen on katettava koulut, sairaalat. Viimeisten lukujen mukaanhan jopa 50 miljoonaa ihmistä Euroopan unionissa ei pysty kotejaan, asuntojaan lämmittämään kunnolla. Eli ne on todella kunnostettava. Samoin sitten kodin lait tuotteet, ekodesign ja ekomerkintä, direktiivit ja kiertotalous ovat mukana. Samoin sitten älykäs sektoraalinen integraatio, sähkö, sähkö, lämmitys, jäähdytys ja niin edelleen. Meidän täytyy todella toimia mahdollisimman tehokkaasti niin, että uusiutuvat energianlähteet otetaan mukaan kaikilla tasoilla. Haluamme hiilineutraaliuteen mahdollisimman halvalla niin, että meillä on energiajärjestelmä, joka on älykäs, tehokas ja joustava sähköä on käytettävä tehokkaasti, mutta osittain osittain äh, ollaan myös riippuvaisia Käytetään myös kaasuja Äh, avuksi hiilestä irtautumisessa. Ja ylipäätään äh, sähkön äh, hiilestä irtautuminen kaasualalla, no maakaasu on lähes neljännessä Euroopan energiasekoituksesta, joten tämä on hyvin merkittävä osuus ja jäsenvaltiot itse päättävät sitten kaasusta irtautumisesta. Ainakin kaasuala on lähtökohtaisesti ensin puhdistettava niin, että puhtaat kaasut saadaan vahvemmin mukaan kaasualalle. Samoin sitten energiainfrastruktuureiden on tultava älykkäiksi, tehokkaiksi, joustaviksi. Tämä on uusien energiamarkkinoiden selkäranka niin, että voidaan käyttää uusiutuvia energialähteitä takamaan luonnollisesti myös energian huoltovarmuus. Ilmastoneutraaliustavoite ja vihreän kehityksen ohjelma luonnollisesti vaativat energia- infrastruktuurisääntelyuudistuksia. Tavoitteena on esitellä ehdotus tämän vuoden loppuun mennessä. Nämä uudet puitteet, niiden on tarkoitus tukea innovatiivisia tuotteita ja infrastruktuureita, kuten vety, tai hiilen sieppaaminen, energian varastointi ja eri alojen integraatio toisiinsa. Ja tämä vaatii luonnollisesti sitä, että päivitetään jo olemassa olevaa infrastruktuuria niin, että se on sitten tarkoituksenmukaista. Samoin sitten uusiutuvat energialähteet, äh, esimerkiksi äh, rannikkoalueiden äh, ja merialueiden tuulipuistot. Tässä tullaan tarttumaan kaikkiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Tämä kehitys tulee olemaan ennen näkemättömän valtavaa ja vaikutus energiaverkkoihin ja infrastruktuurin tulee olemaan hyvin suuri. Ja samalla toki muistetaan teollisuus poliittiset ulottuvuudet. Euroopan unioni on tällä alalla maailmanlaajuinen johtaja ja sen tulee entisestään vahvistaa tätä asemaansa. Tutkimus ja kehitys ovat menestyksemme avaintekijöitä. Kustannusten laskeminen ja uusien teknologisten mahdollisuuksien pääsymarkkinoille ovat hyvin tärkeitä asioita vihreän energian tutkimus ja kehitys ja luonnollisesti kumppanuus tällä alalla yksityisen sektorin kanssa ovat avainasioita. Ja jotta asiat saadaan kuntoon. Vihreää energiaa kaikille eurooppalaisille paketti täytyy täytäntöön panna pikaisesti ja olemme saaneet 18 jäsenvaltiolta kansalliset ilmasto- ja energiasuunnitelmat. Myös pitkän aikavälin strategiat on saatu useilta jäsenvaltioilta. No nyt on vielä kahdeksan jäsenvaltiota, joita suunnitelmia ei ole saatu ja minä tulen kirjoittamaan näiden maiden ministereille muistuttaakseni heitä heidän velvoitteistaan. Kansalliset energia- ja ilmastosuunnitelmat ovat tärkeä väline, jotta päästään energia- ja ilmastotavoitteisiin, mutta tämän välineen hyödyntämiseksi todella kaikkien on oltava mukana työssä ja nyt sitten kunnianhimon tasoa eri jäsenvaltioissa tullaan arvioimaan komissiossa vuoden puolivälin kieppeillä, ja jos emme ole tyytyväisiä kunnianhimon tason, niin tulen ehdottamaan EU-tason toimia jäsenvaltioiden tukemiseksi. Näin pyrimme todella vahvistamaan ilmastokunnianhimoa ja vähentämään päästöjä vähintään 50 prosentilla, vuoteen 2030 mennessä toivoaksemme myös 55 prosentilla ja kaikkien sektoreiden on annettava nyt panoksensa mukaan lukien energiasektori. Tulevina kuukausina tarkastelemme kustannustehokkaimpia tapoja päästä kunnianhimoisimpiinkin tavoitteisiin. Muun muassa uusiutuvat energialähteet ovat tässä asemassa. Ja lopuksi muutama sana vielä kansainvälisestä ulottuvuudesta. Meidän on toimittava juuri energia-alalla kansainvälisesti ja globaalisti. Euroopan unionin osuus maailmanlaajuisista päästöistä ei kuitenkaan ole mm, niin suuri, että vain meidän toimemme kansainvälisesti riittäisivät. Abu Dhabissa viime viikolla osallistuin koko joukkoon tapaamisia niin kahdenvälisesti kuin avoimissakin kokouksissa ja selväksi tuli, että että eh, vihreän kehityksen ohjelma kiinnosti kansainvälisiä kumppaneitamme todella paljon ja eh, lähiviikkoina mm, tämä työ jatkuu ja se tulee kyllä, tämä ohjelma tulee kyllä mm, tulevina vuosina vaikuttamaan maailmanlaajuisesti ilmastonmuutoksen torjuntaan hyvin voimakkaasti. Me olemme nyt jo asettamassa riman maailmanlaajuisesti hyvin korkealle ja ulkoisten toimiemme kanssa tämän kotimaisen ilmastotoimintamme tulee olla yhdessä linjassa. Esimerkiksi Länsi-Balkanin vihreää ohjelmaa haluamme tukea samoin sitten Afrikkaa, erityisesti eteläisiä kumppanimaitamme, eteläisessä naapurustossamme kun ajatellaan energiastandardeitamme, teknologiaamme, niin ne ovat kyllä hyviä vientituotteita. Hyvät naiset ja herrat, toivon, että olette saaneet nyt mahdollisimman laajan käsityksen niistä eri ulottuvuuksista, jotka vihreän kehityksen ohjelmaan liittyvät. Ja mielelläni, mielelläni kuulen kysymyksiänne, ajatuksianne ja vastaan kysymyksiinne. Nyt olemme vasta pitkän tien alussa. Monia keskusteluja tullaan käymään. Paljon työtä on edessä. Ja te tulette Euroopan parlamentissa osallistumaan tähän työhön tänään ja tulevina kuukausina. Kiitos paljon. Thank you. Kiitos komissaari Simpson. Kiitos tästä johdantopuheenvuorosta. Kiitos, että esittelitte kaikki nuo aloitteet, jotka liittyvät vihreän kehityksen ohjelman energiapolitiikkaan ja että toitte esille myös tätä kansainvälistä ulottuvuutta, joka on tärkeää. Aloitan koordinaattoreista, EPP, edustaja Karvalio, olkaa hyvä. Thanks. Hyvää huomenta. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komissionisen siitä, että olette vierannamme jälleen kerran olette kertomassa suunnitelmistanne meille täällä ITRE-valiokunnassa. Me olemme tyytyväisiä, että vihreän kehityksen ohjelmaan sisältyy kokonaisvaltainen näkemys. Kaikki alat, koko teollisuus ja myös yhteiskunta. On tärkeää, että emme huomioi pelkästään energia-alaa tai teollisuutta, jotka ovat tärkeässä roolissa, vaan kaikki osa-alueet huomioidaan. Minulla olisi teille kommentoitavaa ja myös kysymyksiä. Ensinnäkin täytäntöönpanon rooli on tietenkin keskeisellä sijalla. Tästähän on jo hyväksytty puhtaan energian paketti. Siihen sisältyy sinällä jo paljon ja meidän on varmistettava, että jäsenvaltiot todella toteuttavat sen, mitä on sovittu. Mitkä ovat teidän suunnitelmanne, jotta täytäntöönpano nopeutuisi? Ja toiseksi tämänpäiväisestä tilanteesta meidän täytyy lähteä eteenpäin kunnianhimoisesti. EPPlle tämä tarkoittaa sitä, että meidän on tehtävä yksityiskohtainen, syvällinen vaikutusarvio. Voisitteko kommentoida tätä? Ja sitten Mainitsitte tutkimuksen ja innovoinnin tärkeän tehtävän. Meillä on jo teknologiaa kehitteillä, infrastruktuuria ja myös vetyhankkeita. Me olemme vakuuttuneita siitä, että jos halutaan kunnianhimon tasoa nostaa, niin sitten tarvitaan uutta teknologiaa, esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen talteenottoa, ja muuta uutta teknologiaa. Me tarvitsemme siis huomattavia investointeja tutkimukseen, kehitykseen ja innovointiin. Horisontti Eurooppa on tässä mielessä hyvin keskeisessä roolissa. Ja oletamme, että horisontille myönnetään myös mittava budjetti. Ja viimeinen kysymys. Kyse ei ole pelkästään teknologiasta, vaan nyt kun puhumme vihreästä siirtymästä, niin tarvitaan sellaisia investointeja, jotka eivät edes mahdu MFF-puitteisiin. Miten puolustatte tätä siirtymää koko yhteiskunnassa? Miten voimme saada sellaiset investoinnit, jotka ovat riittäviä tähän siirtymään, joka meillä kaikilla on tarkoituksena? Kiitos. Nika Sendi. Kiitos sitten edustaja Nika SED-ryhmästä. Kiitos Arvoisa komissaari, tervetuloa meidän valiokuntaamme. On hienoa, että olette täällä paikalla tänä aamuna ja olen myös hyvin tyytyväinen huomatessani, että energiapolitiikasta vastaava pääosasto komissiossa on myös aktivoitunut tämän asian suhteen ja vie tarmokkaasti eteenpäin asioita, jotka ovat energiapaketissa mukana. Tämänpäiväisen lainsäädännön lisäksi tarvitaan tiukempaa lainsäädäntöä. Lainsäädännön pitää uusiutua myös. Ja tässä nyt kuuntelin tarkalla korvalla, mitä sanoitte, ja olemme kaikki varmasti yhtä mieltä siitä, että meidän täytyy kuunnella kuluttajia. Kuluttajat tarvitsevat kohtuuhintaista energiaa silloin, kuin haluavat. Ja kuluttajat eivät saa olla peloissaan siitä, että he eivät välttämättä voisi lämmittää talojaan kylminä vuoden aikoina. Energian saatavuudesta pitää pitää huolta. Ja kuluttajien pitää myös saada nauttia kohtuullisista energiahinnoista. Ja haluaisin kysyä teiltä, juuri, tai vaatia teiltä juuri tätä, että ottakaa kuluttajanäkökulma huomioon energiapolitiikassa. Ja toiseksi olisin kiinnostunut kuulemaan, että miten kiinnitätte huomiota tähän energiaköyhyyteen. Se koskettaa yli 60 miljoonaa eurooppalaista. Energiaköyhyys on valtava ongelma Euroopassa. Euroopan parlamentti on monesti ottanut asiaan kantaa ja olisi hyvä, että energiaköyhyyttä pidettäisiin enemmän esillä komissionkin asiakirjoissa. Ja sitten vielä uusien teknologioiden hyödyntäminen. Haluaisimme kuulla, miten komissio suhtautuu uusiin energialähteisiin, esimerkiksi vetyyn ja muihin uusiutuviin energialähteisiin. Näihin tarvitaan uutta lainsäädäntöä ja kun uutta lainsäädäntöä laaditaan, niin silloin pitää kuunnella myös Euroopan parlamenttia ja parlamentilta pitää pyytää myös näkemyksiä. Ja usein sitten yllätymme jälkikäteen ja huomaamme, että meitä ei ole kuultu. Ja sitten puhuitte myös siitä, että kaasuverkot täytyy korvata uusiutuvilla vaihtoehdoilla. Ja miten näette tämän valtavan siirtymän erityisesti niissä maissa, joissa kaasu muodostaa noin 30 prosenttia energiapaletista? Ja sitten, eh, sitten vielä tämä hiilestä irtautuminen. Ymmärsin, että kaasu on ratkaisu myös hiilestä irtautumiseen. Ja sitten tietysti energian varastointi. Se on myös ongelma, erityisesti kun puhutaan uusiutuvista energialähteistä. Ja eh, tämäkin on asia, johon pitää kiinnittää huomiota, koska se vaikuttaa suoraan eh, energiavarmuuteen. Mikä on komission kanta näihin? Ja sitten vielä nämä investointiohjelmat on tärkeää, että saadaan rahoitusta oikeisiin kohteisiin. Ja miten sitten kiinnitään huomiota niihin maihin, joissa hiilestä irtautuminen on ongelma? Kiitos. Ja sitten äh, äh, Renew-ryhmä Rova Diabalova, olkaa hyvä. Äh, Kiitos arvoisa komission jäsen. Tervetuloa ITRE-valiokunnan kokoukseen. On mukava kuulla suunnitelmistanne. Uudistuva Eurooppa puolustaa energiapolitiikkaa ja ilmastopolitiikkaa, joten tässä minulla on vieressäni myös hienoja kollegoita, joilla varmasti on kysymyksiä. He ovat asiantuntijoita kukin omalla alallaan. Meillä on Uudistuva Eurooppa-ryhmässä vahva tiimi tukemassa teidän hankkeitanne. Minulla olisi muutama kysymys ja sitten kollegat varmasti jatkavat joistakin aiheista vielä. Mainitsitte äh, nämä suuntaviivat, tutkimuksen ja innovoinnin suuntaviivat. Parlamentti katsoo, että meidän täytyy helpottaa energia-infrastruktuuriinvestointeja, ähm, mutta aina yhteensopivuuden, äh, yhteensopivuus ei välttämättä ole varmistettua. Tämä keskustelu varmasti jatkuu. Se, että täysistunto hyväksyi tällaisen kannan TEN T-verkoista yleisesti ja halusi komissiolta suuntaviivoja, niin tämä on teille hyvin tärkeä merkki. Puhuitte vuoden lopusta ikään kuin aikatauluna uudistukselle. Oletteko varma, että tämä on riittävän pian? Me tarvitsemme TENTI-verkoista uudistusehdotuksen riittävän ajoissa. Täytyy myös varmistaa, että verkkojen Euroopasta käytetään nämä energiahankkeisiin varatut varat oikea-aikaisesti. Oletteko valmis nopeuttamaan tätä kehitystä ja miten me voisimme teitä auttaa tässä? Toinen kysymys liittyy energiansäästöön rakennuksissa. Siellähän kyllä mahdollisuuksia löytyy. Edellisellä kaudella parlamentti ja neuvosto sopivat uudesta energiatehokkuusdirektiivistä Siinä on kunnianhimoiset tavoitteet, joille pyritään rakennuskannan energiatehokkuutta parantamaan. Mihin toimiin ryhdytte komission jäsenenä, jotta saataisiin tälle alalle kovasti tarvittavia investointeja? Entäpä sitten uusiutuvan energian teknologian käytön laajentaminen? Lainsäädäntö, hankkeitako, onko tulossa muuta kuin lainsäädäntöehdotuksia tällä alalla? Sitten mainitsitte kansalliset energia- ja ilmastosuunnitelmat. Minulla olisi tästä yksi kysymys. Missä näette suunnitelmia ja toisaalta tavoitteiden välillä olevat suurimmat aukkokohdat? Jäsenvaltioille on hyvin tärkeää että se, minkälaista teknistä apua komissio tarjoaa, kun näitä suunnitelmia tehdään. Eli minkälaista todellista teknistä apua jäsenvaltioille tarjotaan? Ja sitten lopuksi, minkälaista yhteistyötä teette komission muiden kollegoiden kanssa näissä kysymyksissä, jotka kuuluvat teidän salkkuunne? Teillä on varmasti paljon keskusteltavaa Timmermansin, Gabriel, Gabrielin kanssa ja myös Bretonin ja Vestagerin kanssa teollisuuspolitiikasta. Miten yhteistyönne sujuu ja voisitteko tehdä vieläkin enemmän yhteistyötä, jotta saatte yhteisen linjan? Kiitos edustaja Labajova. Ja nyt, hyvät kollegat, minun täytyy sulkea tuo puhujalista tuolle toiselle kierrokselle. Täällä on jo parikymmentä kollegaa pyytänyt puheenvuoroa. Toivottavasti kaikki nyt saivat puheenvuoron. Ja tosiaan nyt kun suljetaan lista toisen kierroksen osalta. Ja nyt vielä koordinaattoreita äh, vihreistä. Edustaja Niinistö, olkaa hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, kiitos komissaari tästä johdantopuheenvuorosta on selvää, että vihreän kehityksen ohjelma on komission ja koko Euroopan unionin keskeisin asia nyt tässä lähitulevaisuudessa. Meidän täytyy torjua ilmastonmuutosta ja nyt täytyy tarkastella ohjelmaa yksityiskohtaisemmin. Ensiksi täytyy tarkastella 2030 tavoitetta. Parlamentti on puoltanut 50 prosentin päästövähennystä vihreät vielä enemmän, 55 prosenttia. Ja vielä se, että eh, uusiutuvien energioiden ja energiatehokkuuden tavoitteita pitää kiristää. Haluaisin tietää, mikä on suunnittelemanne aikataulu, missä aikataulussa tuotte esille uudet tavoitteet ja kuinka ne aiotaan panna täytäntöön jos me tarkastelemme nyt sitä, että haluamme, että vihreän kehityksen ohjelma myös uudistaa eurooppalaista teollisuutta, se houkuttelee investointeja ja luo työpaikkoja ottaen huomioon ilmastonmuutoksen torjunnan, niin silloin on selvää, että meidän täytyy laatia uutta lainsäädäntöä liittyen erityisesti rahoitukseen. Kuinka nopeasti mielestänne voimme edetä näillä aloilla? Miten energiatehokkuutta voidaan parantaa? Miten remonttiaalto saadaan käyntiin? ja niin edelleen. Tässä on hyvin paljon asioita, jotka vaativat valtavaa rahoitusta. Ja sitten haluaisin kysyä vielä tästä ilmastolaista. Ilmastolakihan on yksi ensimmäisistä komission aloitteista. Kuinka paljon ilmastolaissa otetaan huomioon näitä energiakysymyksiä? Onko ilmastolaki vain tällainen sateenvarjolaki, joka kattaa pidemmän aikajakson ilmastostrategian, erityisesti 2030 tavoitteet ja sisällyttää nämä, <clears throat> nämä tavoitteet ja niiden saavuttamisen osaksi ilmastolainsäädäntöä vai mitä. Ja mielellämme teemme yhteistyötä kanssanne vihreissä, mutta meille on hyvin tärkeää, että hiilestä irtautumisen polku viitoitetaan tarkasti Euroopassa, jotta <clears throat> emme ryhdy rahoittamaan mitään väliaikaisratkaisuja ja että emme uskalla ottaa käyttöön tarpeeksi kunnianhimoisia tavoitteita. Meidän täytyy ponnistella uusien määriteltävien tavoitteiden saavuttamiseksi ja pitää huolta siitä, että täytäntöönpano todella toteutuu. Tämä on komission valtava tehtävä tulevien kuukausien aikana ja sitten täytyy päästä sanoista tekoihin. Kiitos herra Niinistö. Sitten äh, sitoutuma ID-ryhmän puolesta Paolo Borgia. Kiitos, tervetuloa komission jäsen myös meidän puolestamme. Kiitos siitä, että olette verranamme. Joulukuussa parlamentti ja neuvosto saivat aikaiseksi sopimuksen tästä taksonomia-säädöksestä. Toistaiseksi se ei vielä ole eh, sitova, kun ajatellaan teollisuutta ja investointeja. Pyrkimys on kuitenkin eh, huomioida sekä kestävät että tällä hetkellä kestämättömät Äh, alat. Minun kysymykseni liittyy siihen, mitä aiotte tehdä äh, kaasun suhteen. Nythän sopimuksessa tästä ei oikeastaan puhuta. Komissio voi sitten määritellä ne tekniset parametrit. Ei haluta toimia niin, että joku tietty teollisuuden ala tässä vain hylättäisiin on todettu, että kuitenkin keskipitkällä aikavälillä kaasulla tässä olisi hyvin tärkeä rooli ja siihen viitattiin myös tänä aamuna. Tämä aihe on noussut esille myös muiden koordinaattoreiden puheenvuorossa ja haluaisinkin kysyä, mitkä ovat teidän näkemyksenne siitä, että mahdollisesti otettaisiin mukaan tähän taksonomiaan myös kaasu ja mikä on teidän kantanne tähän siis? Kiitos. Molto, Kiitos, herra Borkia. Sitten ECR-ryhmän puolesta edustaja Krasnodevski. Kiitos, puheenjohtaja. Hyvää huomenta, komission edustaja Simpson. Ja kuten kollegani, niin minäkin arvostan kovasti sitä, että tulitte paikalle tänä aamuna. On erittäin kiinnostavaa keskustella näistä asioista ja energiahan on hyvin hankala asia kokonaisuus sekä rahoituksen että teknologian näkökulmasta. Jos me todella haluamme saada aikaan perustavanlaatuisia muutoksia, niin energia näyttelee tässä tärkeää roolia. Minun nähdäkseni vuoden 2030 jälkeen useimmissa maissa joudutaan hankalaan tilanteeseen, koska hiilestä täytyy irtautua, kohdataan energiavajetta. Ja tällä hetkellä meillä on paljon kapasiteettia vielä hiilen osalta, mutta tilanne kääntyy 2030. Emme voi toisaalta odottaa myöskään sitä, että että sähkön kysyntä kasvaisi huomattavasti, vaikkakin toki jos sähköautot yleistyvät laajalti, niin sähkön kysyntä lisääntyy. Onko teillä tähän jotakin suunnitelmaa? Nimittäin energia-alan muutoksiahan ei voida suunnitella ja toteuttaa yhdessä yössä. Niiden läpivienti vie aikaa. Nämä ovat pitkän aikajakson suunnitelmia ja projekteja. Jos ajatellaan vaikkapa uuden sähköverkon rakentamista, niin sehän on pitkä ja monimutkainen prosessi. Sähköverkkoa täytyy suunnitella, rakentaa, täytyy tehdä vaikutusten arviointia ja niin edespäin. Ja jos sitten vuoden 2030 jälkeen hiili- ja ydinvoimakapasiteettia menetetään, niin silloin voimme joutua hankalaan tilanteeseen. Onko teillä jonkinlainen suunnitelma tähän? Mikä on näkymänne kymmenen vuoden päähän? Miten ratkaisette nämä kysymykset? Kiitos. Ja sitten Gue. Ed, Guen puolesta. Mikä? Edustaja Kontuura. Kirja Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla olisi komission Simpsonille kaksi kysymystä. Ensinnäkin energiaköyhyys. Asetus energiaunionista ja toimista ilmaston pelastamiseksi vaatii energia- ja ilmastosuunnitelmia jäsenvaltioilta. Tästä päätettiin vuonna 2019 tässä ei kuitenkaan kylliksi otettu huomioon niitä kansalaisia, jotka kärsivät energiaköyhyydestä. Heidän osuutensa vaihtelee kovasti eri jäsenvaltioissa Euroopan unionissa. Toimet, joihin on ryhdytty energiaköyhyyden torjumiseksi, eivät yleensä ole kyllin tehokkaita. Miten te komissiossa aiotte huolehtia siitä, että energiaköyhyys otetaan huomioon kansallisissa suunnitelmissa? Myös vihreän kehityksen ohjelmassa on todettu, että jäsenvaltioiden mm, tulee ryhtyä toimiin energiaköyhyyden torjumiseksi. Ja muutama päivä sitten Euroopan parlamentti päätöslauselmassaan vihreän kehityksen ohjelmasta vaati teiltä konkreettisia toimia. Me vaadimme konkretiaa. Mitä aloitteita ja konkreettisia toimia teillä on suunnitteilla energiaköyhyyden torjumiseksi? Sitten äh, oikeudenmukainen siirtymä saarilla, saarialueilla kohti puhtaampaa energiaa. Tämä johtaa ähm, siihen, että saaret eivät enää voi itse äh, tuottaa tarvitsemaansa energiaa, niiden omavaraisuus kärsii ja näin hinnat tulevat nousemaan huomattavasti. Ja tähän astiset toimet eh, eivät ole riittäviä, joten kysyisin teiltä, että mitenkä eh, saarten hiiliriippuvuutta on tarkoitus vähentää. Toki on kuljettava kohti ilmastoa ystävällisempää suuntaa, mutta kyllä saarillakin oikeudenmukaisen siirtymän on oltava mahdollinen, joten niiden erityisasema, saarten erityisasema on otettava huomioon. Kysyisin teiltä, oletteko tällä hetkellä pohtimassa mahdollisuutta antaa tukea esimerkiksi saarten maataloudelle tai energia-alalle erityisesti, niin että ne voisivat saada erityisrahaston. Oletteko pohtineet tällaista? Kiitos. Uh, Kiitos tämän puheenvuorokierroksen lopuksi. Liitän tähän yhden kollegan vielä yhdeksi minuutiksi. Edustaja Maitel. Very much appreciated. Thank you. Arvostan tätä mahdollisuutta kovasti. Kysymykseni komission jäsenelle. Ensinnäkin sanon, että kiitän teitä eh, siitä, että olette vieraanamme. Puhutte hyvin konkreettisesti. Miten komissio aikoo tehdä yhteistyötä Länsi-Balkanin valtioiden kanssa? Ennen kaikkea, kun kyse on vihreän kehityksen ohjelmasta. Ja vielä täsmällisemmin, miten komissio aikoo ehdottaa samoja päästötavoitteita näille maille kuin EU-jäsenvaltioille ja mitä välineitä käytetään, jotta varmistetaan, että emme päädy sellaisen tilanteeseen, että markkinat EU-jäsenvaltioissa vääristyvät halvan sähkön takia, jota tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla EUn ulkopuolella. Commissioner... Eh. Kiitos. Sitten komissaari Simpson, jos sopii, niin voisitte tässä välissä vastata ensimmäisen puheenvuorokierroksen kysymyksiin. Ehkäpä 10 minuuttia olisi sopiva aika. Olkaa hyvä. Kiitos. Teen parhaani. Yritän kattaa kymmenessä minuutissa kaikki esille tulleet kysymykset, aivan kuten edustaja Karvalio esitti, niin todellakin vihreän kehityksen ohjelma kattaa kaikki toimialat, mutta energia-alalla emme suinkaan aloita tyhjästä olemme saavuttaneet jo tärkeitä äh, virstanpylväitä, vihreän energian paketti. Ja yksi tärkeä tehtävämme on juuri se, että varmistamme, että tämä paketti pannaan täytäntöön ja sen tavoitteet saavutetaan. No, tätä taustaa vasten toteaisin, että meillä on kyllä hyviä työkaluja käytössämme. Viittaan tässä kansallisiin ilmastosuunnitelmiin ja ohjelmiin – ja täällä sitten kysyttiin, että herra Krasnodevski kysyi, että onko olemassa mitään suunnitelmia, joilla voidaan korvata fossiiliset polttoaineet. No kyllähän näitä on. Olen jo saanut useilta jäsenvaltioilta näitä ohjelmaluonnoksia, ja nythän meillä on, oli tosiaan viime vuoden loppuun mennessä jäsenmaiden piti palauttaa meille ilmasto-ohjelmansa, suurin osa palauttukin, palauttukin ja näitä suunnitelmia nyt vielä viimeistellään. Ja tämä on tärkeä osa tätä vihreän kehityksen ohjelmaa, että, että jäsenvaltiot toimittavat meille ilmastosuunnitelmansa, joihin sitten sisältyy myös kansallista lainsäädäntöä ja tällä tavoin koko ja ohjelma saadaan eteenpäin. Ja, ja sitten nämä kansalliset ohjelmat vahvistavat juuri sen, että jäsenmaissa on erilaisia menettelytapoja, tietysti miten ne hyväksytään ja näin edelleen, mutta että kaikki kansalliset parlamentit ovat nyt käsitelleet näitä kysymyksiä ja pohtineet tahoillaan, että miten saastuttava energia voidaan korvata uusilla energiamuodoilla ja että otetaan käyttöön uudet tavoitteet mukaan lukien energiatehokkuus. Ehkä olisi kiinnostavaa tietää, mitkä jäsenmaat ovat jo toimittaneet aloittaneet suunnitelmat Itävalta, Belgia, Kroatia, Suomi, Malta, Alankomaat, Puola, Ruotsi eh, ja niin edelleen. Ja sitten vielä Kypros, Unkari ja oliko vielä Tsekki. Joo. Eli nämä kaikki ovat jo palauttaneet kansalliset ohjelmansa. Ja näistä maista jo tiedämme, että ne ovat, ovat näitä pohtineet ja seitsemän jäsenmaata on luvannut lähettää sitten suunnitelmat nyt tammikuun aikana vielä. Nämä ovat niitä työkaluja, joita meillä on käytössämme ja näiden avulla me sitten pyrimme saavuttamaan vuoden 2030 tavoitteet. Ja tosiaan <clears throat> ensi kesänä komissio aikoo, <clears throat> aikoo laatia tarkan suunnitelman ja tavoitteet, joiden, jonka avulla sitten 2030 mennessä pyritään vähentämään päästöjä 50 prosenttia ja siitä eteenpäin. Ja jos ajatellaan, että jos me, jos me tavoitte, jos me täytäntöön panemme kaiken sen, mikä kansallisissa ohjelmissa on, niin silloin ainoastaan energia-alalla voidaan vähentää päästöjä 45 prosentilla. Ja sitten tietysti päästökauppaa aiotaan uusia. Ja varapuheenjohtaja Timmermans <clears throat> tarkastelee tätä asiaa ja hän tekee ehdotuksia tarvittavin osin, että miten näitä muita politiikan välineitä voidaan uudistaa. Ja myös lainsäädäntöä uudistetaan muun muassa metsätalouden osalta. Sitten mitä tulee uusiutuvien energialähteiden tavoitteisiin ja energiatehokkuustavoitteisiin, tässä me paraikaa arvioimme kansallisia ilmasto- ja ympäristöohjelmia, mutta tähän tarvitaan tietysti, että kaikki maat ovat lähettäneet meille nämä suunnitelmansa ja ohjelmansa. Joissakin maissa hallitus on vaihtunut ja ne ovat vähän myöhässä, mutta vuonna 2021 me julkaisemme energialainsäädännön vaikutusten arvioinnin ja sitten teemme ehdotukset myös mahdollisesti tavoitteiden tarkistamiseen. Jotkut teistä mainitsivat sellaisia aloitteita, jotka eivät suoranaisesti liity minun vastuualueeseeni, vaan kollegoiden ja korostaisin vielä sitä, että että ylipäätään kaikki aloitteet julkaistaan hyvin nopeasti. Helmi-maaliskuussa ilmastolaki, teollisuuspoliittiset aloitteet ja meillä on kyllä oikein hyvä yhteistyö komission kollegiossa ja varapuheenjohtaja Timmermans on tässä aktiivinen ja tietysti muutkin komissaarit siltä osin kuin heidän asiansa liittyvät energiapolitiikkaan, esimerkiksi juuri teollisuuspolitiikan kohdalla. Sitten Martina oli huolestunut siitä, että, että jos näitä tavoitteita nyt tarkistetaan, niin niiden kunnianhimon taso laskee. No, minä annan vain lupauksia, jotka voin pitää ja totean, että Euroopan vihreän kehityksen ohjelma ehdottaa, että tnt verkostot sitten ja niiden tavoitteet arvioidaan tämän vuoden aikana. Ja tätä työtä on jo käynnistelty ja me lainsäädäntöehdotuksia teemme tämän vuoden loppuun mennessä tältä osin. Ja tietysti tavoite on, että seuraavassa, anteeksi, TEN-E-asetuksesta puhutaan nyt, eli TEN-E-asetuksessa otetaan huomioon 2050 ilmastotavoitteet sitten e-asetuksen täytyy olla eteenpäin katsova ja sen täytyy tukea älykästä energiainfrastruktuuria. Ja sen takia tulevaisuuden energiaverkostoissa täytyy ottaa huomioon innovatiiviset teknologiat ja infrastruktuurit, esimerkiksi älyverkot, vetyverkot, vihreät kaasut, hiilen talteenotto ja merituulivoima. Myös energiavarastointi on tässä tärkeää ja, ja muut tällaiset uudet näkökulmat. Ja kaikki nämä tulevaisuuden ratkaisut ovat juurikin nyt pöydällämme ja niitä kovasti työstämme. Ja sitten edustaja Borkia esitti kysymyksen taksonomiasta. Tiedän, että tästä olette keskustelleet paljon ja teillä on merkittävä rooli tietysti trilogikeskusteluissa. Investointitarpeet ovat suuria. Ja tästä taksonomiasta voisi vielä sen verran sanoa, että olemme hahmotelleet tätä luokittelujärjestelmää vihreisiin taloustoimiin ja tässä pyritään luomaan kannustimia vihreille ja kestäville projekteille. Ydinvoima, energia on myös yksi osa 2050 tavoitteita. Jokainen jäsenvaltio voi tahollaan päättää, mikä on sen energiapaletti, käytetäänkö ydinvoimaa vai ei. Taksonomiassa tämä ei ole mukana eikä myöskään poissuljettu periaatteellisesti. Joten kyllä ydinvoima myötä vaikuttaa hiilestä irtautumiseen kansantalouksissa ja monissa jäsenmaissa ydinvoimaa käytetään juuri sen takia, että ilmastoneutraaliustavoitteet voidaan saavuttaa mutta keskustelun pointti on tietysti juuri se, että onko ydinvoima turvallista vai ei. Voidaanko turvallisuus taata? Voidaanko eurooppalaisista rahastoista tätä rahoittaa? Tiedätte, että EU-rahastot eivät rahoita uusia ydinvoimaloita, mutta me kyllä kovasti pohdimme, miten ydinturvallisuutta voitaisiin parantaa, miten ydinjätteen hallintaa voitaisiin parantaa. Ja me annamme asiantuntijatason tukea jäsenmaille ja myös naapurimaillemme. Ja sitten monia muitakin asioita. Mainittiin energiaköyhyys, tuli esille parissakin puheenvuorossa, ja energiaköyhyys on ollut paljon esillä kollegion keskusteluissa. Nimittäin emme halua, että mikään yhteiskunnallinen ryhmä, mikään alue tai mikään maa ei jää jälkeen. Aluepolitiikan näkökulmasta meidän täytyy pitää tästä huolta ja tietysti oikeudenmukaisen siirtymän rahasto on tässä apuna. Mutta on selvää, että kaikkialla Euroopassa on kuluttajia, joilla on vaikeuksia maksaa sähköä ja varsinkin lämmityslaskuja. Lämmitys on suuri kuluerä ja siksi me pidämme tämän kyllä mielessämme. Jos remonttiaalto käynnistetään, niin silloin me kyllä autamme heikommassa asemassa olevia kuluttajia, eh, niitä, jotka asuvat, asuvat valtion tai kunnan asunnoissa. Ja, ja ylipäätään sellaisia kuluttajia, jotka ovat haavoittuvassa asemassa eh, jos ajatellaan, että remonttiauto käynnistyy sitten eh, asuntoja remontoidaan kovalla kädellä ja sitten asukkailla ei ole mahdollisuutta osallistua näihin remonttikustannuksiin. Heillä ei ole rahaa remontoida omia rakennuksiaan tai asuntojaan. Ja tämä tietysti vaatii paljon työtä sekä jäsenmaissa ja kuntapäättäjät ovat tässä eh, hyvin tärkeä ryhmä – kuntien ja kaupunkien johtajat ovat tietysti hyvin kiinnostuneita siitä, että miten voitaisiin saada rahoitusta tähänkin ja käyttää rahoitusta järkevällä tavalla ja vaihtaa parhaita käytänteitä. Ja sitten esitettiin kysymys, että kuinka monella kuluttajalla kussakin jäsenmaassa on vaikeuksia maksaa energialaskujaan. Me olemme, tai jo edellinen komissio, perusti tällaisen energiaköyhyyden tarkkailukeskuksen, jossa nimenomaan pyrittiin kartoittamaan tilannetta ja tukemaan jäsenmaita energiaköyhyyskysymyksen ratkaisemisessa. Kiitos. So much. Uh, Kiitos. Ja sitten aloitamme toisen puheenvuorokierroksen. Ne kollegat, jotka pyysivät puheenvuoroa, saavat sen nyt. Meillä on 24 puheenvuoropyyntöä. Aikaa kyllä on, mutta olkaa hyvä ja pitäytykää yhdessä minuutissa, jotta kaikki saavat äänensä kuuluviin. Että kaikki voivat ottaa asian kantaa. Ja sitten lopuksi vielä annamme kymmeneksi minuutiksi puheenvuoron komissaari, komissaarille kysymyksiin vastaamiseksi. Sitten puhemies Busak, siis puheenjohtaja. Si. E, dziękuję również e, pani komisarz. Kiitos komission jäsen siitä, että olette tänään vieraanamme. Haluaisin mainita sen, minkä tekin sanoitte, 9 prosenttia maailmanlaajuisista päästöistä aiheutuu Euroopasta. Nyt huomio keskittyy pitkälti siihen, mitä me aiomme tehdä tällä vihreän kehityksen ohjelmalla – te vastaatte 75 prosentista kasvihuonekaasupäästöistä sen takia, että energiasektorilta nämä päästöt syntyvät. Tämä tarkoittaa sitä, että kenties me tällä vihreän kehityksen ohjelmalla emme nyt tätä planeettaa pysty niinkään hyvin pelastamaan, mutta jos toimimme esimerkillisesti, niin tämän kautta sitten planeetta voisi pelastua. Näin ollen onkin hyvin tärkeää, mitä me teemme vuoteen 2030 mennessä. Tästä näkökulmasta on hyvä, että meillä on tärkeä tavoite 50 prosentissa. Voi olla, että kansalaiset olisivat tyytymättömiä ja energiahinnat nousisivat. Kiitos. Ja seuraava puhe, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Onneksi tämä ei ole vielä viimeinen puheenvuoroni ITRE-valiokunnassa. Meillä on kokous vielä ensi viikolla. Hienoa. Kiitos äh, Kadri ja Martina. Sinä oikeastaan pidit minun puheenvuoroni. Kiitos siitä. Energia, köyhyys. Kadri, 2015 käynnistimme tämän keskustelun ja mielestäni on erinomaista, että useat puheenvuorot ovat siihen viitanneet. Oikeudenmukainen siirtymä ei ole yksinomaan rahasto. Se on äh, sosiaalinen äh, lähestymistapa teollisuuspolitiikkaan ja kun ajatellaan äh, koko lainsäädäntöämme, se on käytävä läpi äh, sosiaalisesti ja ilmaston kannalta. Eilen äh, Itressä puhuttiin TEN-E-uudistuksesta. Se on hyvin keskeinen. Me emme saa joutua tähän tilanteeseen uudelleen. Energiatehokkuus edellä mennään ja sosiaalinen asunto tuotanto, sosiaalinen asuminen. Meillä on innovatiivisia rahoitusmalleja käytössä kaikkialla Euroopassa ja nyt on komission tehtävä saattaa ne kaikki yhteen. Energiaköyhyys ei liity yksinomaan lämmitykseen. Minä itse tulen pohjoisesta, niin kuin tiedätte. Kansalaiset kuolevat äh, myös kuumissa maissa kesällä. He ovat pitkäaikaissairaita tai vanhuksia, eikä heillä ole varaa käyttää ilmastointiaan, joten kyse on lämmityksestä ja jäähdytyksestä. Jaha, yksi asia vielä, yksi asia vielä, puheenjohtaja. Eilen äh, järjestettiin erinomainen työryhmätapaaminen tästä vety, vety viimeinen asia. Vetyähän on kolmenlaista, vihreää, uudistuvaa, sinistä, kaasupohjaista tai harmaata hiilipohjaista. Eli meidän on oltava johdonmukaisia. Mielestäni alkuun on ollut aivan erinomainen. Kiitos paljon. Niin, Kiitos. 1,5 minuuttia, korkeintaan kaksi. Ja Kiitos tästä ja ensi viikolla sitten jätämme jäähyväiset viimeisessä ITRE-valiokunnan kokouksessa sinulle sitten EPPn puolesta. Seuraava puhuja, olkaa hyvä. Kiitokset arvoisa komission ja sen Mielestäni meidän kaikkien etujen mukaista on, että vihreän kehityksen ohjelmasta tulee menestystarina. Tätä varten tarvitaan ensinnäkin kolme vaihetta. Kansalaiset on saatava vihreän kehityksen ohjelman puolelle. Heidän on saatava siitä laajalti kattavasti tietoa siitä, miten vihreän kehityksen ohjelma tulee vaikuttamaan heidän arkeensa. Siksi meidän on analysoitavaa tilannetta myös ihmisten arjen kannalta sitten tämä siirtymä kohti uusiutuvia energianlähteitä. Se on hoidettava niin, että se on kestävää kaikkien ihmisten kannalta. Ja sitten on tarkasteltava, mikä on tilanne eri jäsenvaltioissa. Erothan ovat suuria jäsenvaltioiden välillä. Esimerkiksi voidaan todeta, että läntisessä Euroopassa hyvin monet Mm, ihmiset äh, asuvat omissa asunnoissaan, taloissaan. Itäisessä Euroopassa tilanne on ihan toisenlainen ja näin ihmisiä onkin tuettava äh, asuntojen remontoinnissa eri tavoin. Sitten vielä viimeinen kysymys komission jäsen. Mihin äh, toimiin haluatte ryhtyä, jotta vihreän kehityksen ohjelmasta tulee paitsi vihreää, myös kestävä kaikille? Chair. Sitten varapuheenjohtaja Toija. E, e, Kiitos puheenjohtaja. Hyvää päivää komission sänelle. Kaksi huomiota. Tässä valiokunnassa teillä on hyvä liittolainen ne työlle. Ensimmäinen kysymys. Jos nykyinen tilanne ei energia-alalla muutu, niin emme me koskaan pääse hiilestä irtautumiseen vuoteen 2050 mennessä. Tämä uusi vaihe mm, täytyy toteuttaa niin, että saamme askeleen eteenpäin. Jos me odottelemme näitä kansallisia energia- ja ilmastosuunnitelmia ja luotamme pelkästään jäsenvaltioihin, niin tämä on liian heikko lähestymistapa. Jäsenvaltiot ovat ongelmissa ja etenevät hitaasti. Eli toivon sitä, että saisimme vahvempia toimia, hieman enemmän ohjausta komission suunnasta, kun ajatellaan komission tehtäviä ja toiseksi tässä tarvitaan todellista hyppäystä eteenpäin. Jos me haluamme päästä tavoitteisiin vuoteen 2050 mennessä, niin tarvitaan todellakin harppausta myös teknologian alalla. Horisontti, innovaationeuvosto, nämä toimet eivät riitä. Tarvitaan yhteistyötä. Kaikki horisonttitoimet täytyy suunnata tähän suuntaan. Ilman uutta teknologiaa, joka leviää laajalle, niin me emme koskaan pääse tavoitteisiin. Eli jos me nyt ylipäätään haluamme näihin tavoitteisiin päästä, niin on todellakin tärkeää, että meillä nyt on tämä kunnianhimoinen tavoite, niin emme voi heikentää eh, tätä työtä. Komissiosta minusta tarvittaisiin hieman lisää päättäväisyyttä, vähän eh, jäsenvaltioiden piiskaamista. Madame Helova. Kiitos sitten edustaja Helova. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Komission jäsenä kiitokset tämän päivän kokouksesta. Tämä on kyllä äärimmäisen tärkeää, että yhteistyö näin siirtymäkauden aikana sujuu hyvin komission ja parlamentin välillä. Ja täällä ITRessä Tämän teille voin vakuuttaa. Teillä on ystäviä ja hyvin paljon tukea, jotta yhdessä tämän siirtymän saamme hoidettua mahdollisimman hyvin. Meihin kohdistuvat vaatimukset ovat hyvin suuria. Kun ajatellaan äh, vihreän kehityksen ohjelman täytäntöönpanoa, niin aiotteko te varmistaa sen, että eri rahoitusvälineiden välinen synergia ja koordinaatio on entistä vahvempaa, jotta päästään vihreän kehityksen ohjelman tavoitteisiin? Tarkemmin tarkoitan sitä, että Horisontti Eurooppa kuuluu tämän valiokunnan toimivaltaan ja teemme parhaamme, jotta eh, Horisontti Eurooppa eh, kohdennetaan mahdollisimman hyvin eh, vihreän kehityksen ohjelman tavoitteisiin, mutta on myös muita rahoituslähteitä, kuten vaikkapa maaseudun kehitysrahasto. Voitteko nähdä vahvempaa synergiaa näiden eri rahoitusvälineiden välillä, jotta myös yritykset hyötyisivät? Kiitos, sitten edustaja Kaffe. Thank you, Chair, and I... Kiitos, puheenjohtaja. Minäkin kiitän komission edustajaa ja haluaisin esittää kysymyksen energian käytöstä rakennuksissa. Kollega Griffin kysyi samankaltaisen kysymyksen, nimittäin tänä aamuna miljoonat eurooppalaiset heräävät kylmissä kosteissa asunnoissa. He elävät energiaköyhyydessä. Heillä ei ollut valinnanvaraa. Piti valita ruoan tai lämmityksen väliltä. Ja minusta avainkysymys tulevien vuosien aikana on se, että miten me suhtaudumme energiaköyhyyteen. Meillä on energiarakennuksissa rakennuksissa direktiiviä sen uusi versio, mutta tämä direktiivi kohdistuu pikemminkin uusrakentamiseen ja julkisiin rakennuksiin. Miten me parannamme vanhaa rakennuskantaa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla, joka usein jää huomiotta. Tämä on avainkysymys tässä energiasiirtymässä ja minusta teidän roolinne on juuri se, että varmistatte rahoituksen ehkäpä keskustelemalla eri elinten kanssa, vaikkapa Euroopan investointipankki ja muut rahoitusalan toimijat. Ehkä voisitte vähän valottaa tätä. Miten aiotte reagoida energiaköyhyyteen ja rakennusten energian käyttöön? Aiotteko ehdottaa uutta lainsäädäntöä tai aiotteko tuoda uusia rahoituslähteitä, jotta tämä oikeudenmukainen siirtymä käytännössä toteutuu? Kiitos ja sitten seuraava puhuja, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Thank you, Commissioner, for having you here. Kiitos komission jäsen, että olet jälleen vieraanamme. Voin puhua hyvin lyhyesti. Kysyisin teiltä siitä luettelosta, jonka komissio on jo julkaissut tietyistä summista, joita jäsenvaltiolle annettaisiin oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta. Voisimmeko saada lisätietoja, jotta ymmärtäisimme asiaa paremmin? Eli onko tämä nyt sitten first come, first served, eli se, joka ensimmäisenä ehtii, niin hänelle tukea myönnetään. Haluaisimme ymmärtää, miten aiotte kuroa umpeen sen rahoitusaukon, joka tässä syntyy. No sitten kaasuhankkeet, maakaasu ja pitäisi jo toimia ennen vuotta 2021. Kasmodevski. Sitten varapuheenjohtaja Kasmodevski. Kiitokset puheenjohtaja. Minulla olisi yksi kysymys. Nimittäin kansalliset suunnitelmat. Komission tiedonannostahan voi lukea, että nyt lyödään lukkoon uusia ilmastotavoitteita. Mikä on komission rooli tässä? Haluaako komissio laajentaa omaa rooliaan toimivaltaansa näiden suunnitelmien suhteen? Haluaako komissio olla entistä aktiivisempi kansallisten suunnitelmien suhteen? Sitten minulla olisi vielä toinenkin kysymys äh, lehdistöstä. Lehdistä olemme lukeneet, että tänä vuonna päästövähennykset eri maissa ovat äh, kiristyneet tai kiristyvät ainakin tästä eteenpäin, mutta vain Portugali, Ruotsi ja Kreikka tulevat saavuttamaan nämä tavoitteensa. Mitä komissio aikoo tehdä tällaisessa tilanteessa, että lähes mikään jäsenvaltioista ei tavoitteita saavuta? Ja toinen tai kolmas kysymykseni liittyy hiukan tuohon professori Busekin kysymykseen. Eli jos me emme tai jäsenvaltiot eivät nyt pysty tavoittamaan näitä kunnianhimoisia tavoitteita, niin mitkä ovat ennusteet? Tässä vaiheessa todella siis vain kolme jäsenvaltiota ovat valmiina. Tuleeko meidän kiristää siis vaatimuksiamme entisestään? Ei tämä ole realistista. Kiitos sitten edustaja Sorinjo. Kiitos komission edustaja, kiitos, että tulitte tänne paikalle tänä aamuna. Ja kuten todettu, meidän täytyy Euroopan vihreän kehityksen ohjelma panna nyt täytäntöön. Ja Euroopan pitää näyttää suuntaa talouden hiilestä irtautumisesta. Ja tässä tarvitsemme yhtenäisen energiamarkkinan. Meillä ei voi olla mitään erillisiä energiasaarekkeita, eivätkä yksittäiset jäsenvaltiot saa jäädä jälkeen. Ja sen takia nämä energia-alan yhteydet ovat hyvin keskeisiä, jotta voidaan varmistaa energian saatavuus. Ja minä olin varjoesittelijä yhdessä edustaja Griffithin kanssa tässä kunnianhimoisessa energiasuunnitelmassa. Ja nyt haluaisin kysyä, että mitä aiotte tehdä, jotta voidaan varmistaa tämä energiaverkoston yhteen toimivuus ja sen väliset yhteydet. Ja sitten oli myös kysymys myös Sinisin sataman yhteyksistä, siis tämä on Portugalissa, miten se yhdistyy eurooppalaisiin biokaasu- ja vetykaasuverkostoihin. Se minua erityisesti kiinnostaa ja sitten haluaisin tietää, kuinka käytätte oikeudenmukaisen siirtymän mekanismia, jotta jäsenvaltiot voivat laatia kunnianhimoisempia energiasuunnitelmia. Muistuttaisin teitä myös siitä, että Euroopan parlamentti oli hyvin vaativa energia-alan trilogikeskusteluissa ja kolme toimielintä sitten päätti, että se, että pannaan pystyyn kansalliset energiasuunnitelmat ja niitä laaditaan, niin se vaatii kansalaisten osallistumista. Ja myös, myös oikeudenmukaisen siirtymän kohdalla voitaisiin tehdä näin. Sitten edustaja Ernst. Ähm, Kiitos komission jäsen. Varmaan olemme yhtä mieltä siitä, että ilmaston suojelu ilman hiilestä luopumista johdonmukaisesti ei ole mahdollista. Meillä on hiilialueita, valtavia hiilikaivoksia, muun muassa Saksassa, ja jos katsotaan tätä oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa. Se kuulostaa kuin äh, ihanalta sadulta, äh, sadulta jossa äh, ankka munii munia yhden toisensa jälkeen, eikä mitään rajaa olekaan, mutta eihän tämä nyt ihan näin toimi. Kun ajatellaan hiilestä luopumista kaikkialla Euroopassa, niin korvaukset tulevat olemaan aivan valtavat, valtavat. Saksassa esimerkiksi 4 miljardia, kun luovutaan hiilen käytöstä sähkön tuotannossa. Ja ettekö tekin ole sitä mieltä, että nämä korvaukset hiilestä irrottautumisessa äh, ovat suuri ongelma ja meidän tulisi nyt huolehtia siitä uusien tuki äh, mallien kautta, että ainakaan uusia äh, tukia ei enää myönnetä, uusia korvauksia. Ja sitten vielä ydinvoiman tukeminen. Esimerkiksi Unkari, Puola, Tsekki ovat todenneet, että ne jatkossakin antavat tukea ydinvoimalle puhtaana energialähteenä. Miten huolehditte siitä, että ydinvoimasta luovutaan eikä ikään kuin pelata väärillä korteilla ja huijata? Kiitos. Ja Kiitos edustaja Piper. Kiitos komission jäsen. Ja minä voin vain vahvistaa SJD-ryhmän kannan. Minuakin huolettaa kovasti energiaköyhyys ja miten tämä vaikuttaa elinkeinoelämän kilpailukykyyn ja miten rahoituksesta pidetään huolta. Ja on tärkeää myös, että äh, kiinnitetään huomiota vaikutusten arviointiin ja seurauksia arvioidaan. Jos ajatellaan, että jo tänä vuonna määritellään tavoitteeksi 50-50 prosenttia ja ilmastoneutraalius vuodelle 2050, ja tätä pitää tarkastella yhdessä seurausten arvioinnin kanssa, äh, sanokaapa tämä komissaari Timmermansille. Sitten toinen äh, teemani on kaasu. Minä näen asian siten, että suhtaudumme vähän liian optimistisesti kaasuun. Joskus kaasusta voi tulla synteettistä. Jos ajatellaan näitä kaasuputkia ja vetyä ja molekyyliä, niitä voidaan joskus tarvita, eikä tietenkään kaikkea voida kerralla, kerralla muuttaa, mutta tässä ehkä nyt on väärä osoite ilmaston suojelun eteenpäin viemiseksi. Ja me tarvitsemme paljon enemmän vihreää primaarienergiaa. Ja minulla on se pelko, että me emme saa tätä aikaan Euroopassa. Toisin sanoen energiapolitiikan täytyy olla keskeinen osa ulkopolitiikkaamme. Ja jos ajatellaan vaikkapa Pohjois-Afrikkaa, niin me teemme paljon yhteistyötä eri maiden kanssa siellä. Ja energiapolitiikan täytyy olla kiinteä osa naapuruuspolitiikkaa. Paljon eurooppalaista rahaa on pelissä ja meidän täytyy eurooppalaista näkökulmaa viedä eteenpäin muihin maihin, jotta voimme sitten tehdä pitkäjänteistä yhteistyötä naapurimaidemme kanssa. Ja haluaisin pyytää teitä, eh, arvoisa energia-alan asioista vastaava komissaari, että otatte tämän huomioon, kun energiapolitiikkaa rakennatte. Sitten edustaja Kumpula-Natri, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Kadri tästä hyvin kattavasta alustuksesta. Viime kaudella työstimme jo näitä aiheita kovasti. Jos tavoite on miinus 40 prosenttia, nyt oikeastaan miinus 50 prosenttia, niin parlamenttihan halusi 55, niin nyt joudutaan tekemään tätä samaa työtä ja tiukentamaan sääntöjä. Muuten me emme ole tässä vastuullisia parlamenttina. Teillä on kyllä parlamentin tuke. Meidän on tehtävää työtä. Te saatte tehdä meille hyvät ehdotukset ja me olemme jo aivan valmiina työhön. No sitten E mainittiin täällä monen kertaan. Tämä on vahva viesti. Minä itse olin neuvottelemassa verkkojen Eurooppa-järjestelyistä. On varsin monimutkaista, jos ensin on verkkojen Eurooppa, sitten TEN-E-asetus ja sitten nämä luettelot ja sitten täytäntöönpano. Me olemme sitoutuneita uusiin tavoitteisiin. Tämän on oltava joustavaa niin, että emme rahoita sellaisia hankkeita, jotka ovat jo poistumisvaiheessa – Ihmiset lukevat papereita ja kokevat itsensä typeriksi. Eli miksi me pidämme kiinni näistä vanhoista asioista, jos meillä on uutta ja halvempaa tarjolla? Ei pidä tukeutua johonkin, joka ei ole elinkelpoista markkinoilla. Markkinat tietävät nämä asiat parhaiten. Me näemme, että kaikki maat voivat toimia. Sellaista ei olekaan, joka ei voisi jo toimia. Ongelmat täytyy totta kai ymmärtää paremmin mutta meidän on osoitettava, että ei pidä paikkansa se, että tässä vain riittäisi toistaiseksi epäröiminen. Tiedän, että eh, viime kauden tulosten pohjalta voidaan tehdä vielä paljon enemmänkin työtä. Oikeudenmukaisen siirtymän rahastokin on politiikka. Me emme puhu pelkästään yksittäisistä perheistä, vaan puhumme rakennuksista ja kokonaisista kaupungin osista. Eli tarvitsemme tähän syste- systeemiseen lähestymistapaan vahvaa komissiota. Kiitos edustaja Pekkarinen. Dear Commissioner. In... Kiitos. Haluan puhua suomen kieltä. Saints. The head homes. Runsaat kymmenen vuotta sitten asetimme Euroopassa kunnianhimoiset tavoitteet vuodelle 2020. Me kaikki muistamme miinus 20%, prosenttia, miinus 20%, prosenttia, uusiutuvaa plus 20% prosenttia ja vielä liikenteeseen uusiutuvaa 10%. prosenttia. Ja nämä tavoitteet on tälle vuodelle 2020. Me tiedämme edelleen, että 2018 annettiin ohjeet kansallisista napista, kansallisista ilmasto- ja energiasuunnitelmista. Niitä on valmisteltu ja päästökauppajärjestelmä toimii parhaillaan. No nyt uudessa tilanteessa, kun tavoite on 55 prosenttia, kysymys kuuluu, onko teillä jo näkemys, miten jakaa tämä tavoite taakanjakosektorin ja päästökauppasektorin kesken koko EU:ssa? Ja onko tarkoitus, että uusituvalle energiatehokkuudelle ja liikenteen biopolttoaineille annetaan jotkut selvät koko unionia koskevat tavoitteet ja jaetaanko näitä tavoitteita maakohtaisesti niin kuin aikaisemmin 2000-luvun alussa teimme ja 2010 päätimme tälle vuodelle 2020 jakaa myös maakohtaisesti nämä tavoitteet. Miten siis jako versus päästökauppa ja annetaanko jokaiselle äsken sanotulle indikaattorille omat maakohtaiset tavoitteet vuodelle 2030? Thank you very much, uh, Mrs. Han from Greens. Thank you very much, dear chair and um, dear commission. Kiitos puheenjohtaja komission sen. Niin kuin kaikki tiedämme, teollisuudesta tulee EU-ssa 20 prosenttia kokonaispäästöistä ja 30 prosenttia energiasta käytetään siellä. Teolliset toiminnat, esimerkiksi kemian teollisuus ja terästeollisuus, ovat hyvin tärkeitä teollisuudelle ja koko yhteiskunnalle, mutta tunnustetaan myös laajalti, että siellä on vaikea leikata päästöjä. Jos, jotta pääsisimme Euroopassa ilmastoneutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä tai vieläkin parempi 2030 mennessä, meidän on totta kai puututtava näihin haasteisiin. Investointisyklit ovat kovin pitkiä, sekin vaikuttaa. Me emme halua sitä, että tehdään investointeja sellaisiin omaisuuseriin, jotka ovat jo menettäneet arvonsa. Me tarvitsemme teollisuusstrategian, jonka on totta kai oltava vihreä ja vahva. Ja haluaisinkin kysyä, minkälaisia konkreettisia toimia aiotte toteuttaa, jotta saamme, näiden, saamme nämä uudet teknologiat teollisuudessa käyttöön ja hyväksytään uusia standardeja – tätä kautta saisimme kannustimia äh, siihen suuntaan, että kuluttaisimme vähemmän äh, ja käyttäisimme nimenomaan uusiutuvaa energiaa. Eri teollisuuden aloilla tarpeet ovat kovin erilaiset silloin, kun pyrimme äh, hiilestä irtaantumiseen. Missä on suurimmat, suurin potentiaali, jotta hierarkisesti voidaan lähteä leikkaamaan päästöjä, eikä sitten tarvitse katua jälkikäteen? E Kiitos ja Marian John Marines, joka on myös EPPn koordinaattori TRAN-valiokunnassa. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitokset komission jäsen puheenvuorostanne kokouksen alussa alustuksestanne. Te nostitte esiin monia asioita, joille meidän tulee antaa tukemme ihan varmasti. Pyydän teitä nyt myös puolustamaan hankkeita muiden komission eh, jäsenten kanssa yhteistyössä. Ne energiaosuus on äärimmäisen tärkeää. Te mainitsitte puheenvuorossanne myös kaasun. Oikeudenmukaisen siirtymän rahastossa ei ole mahdollisuutta rahoittaa ähm, ainakaan ähm, kaasuhankkeita erityisesti jakelupuolella en tätä ymmärrä ollenkaan, koska näin voitaisiin äh, auttaa ainakin sellaisilla alueilla, joissa on kaukolämpöverkko, erityisesti kun puhuttiin energiaköyhyydestä. Voisitteko perustella, että voitaisiinko kuitenkin kasvua myös rahoittaa, erityisesti jakelussa? Kiitos edustaja Marinescu gonsales Casares on seuraavaksi. Kiitokset äh, komission jäsen, kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että olette vieraanamme puhumassa tulevaisuuden suunnitelmistanne. Äh, vaikka ei tässä vielä kovin paljon yksityiskohtia kuultu, kuulimme vihreän kehityksen ohjelmasta, me äh, puolustamme sitä, olemme siihen täysin sitoutuneita. Niin Krasnodevskilta kysyisin, tai sanoisin teille, että älkää te olko, olko, ollenkaan huolissanne ainakaan Espanjasta. Kyllä me vuoteen 2030 mennessä saamme tavoitteet toteutumaan. Sorin jo puhui tarpeesta saada yhteydet kuntoon kaikkialla Euroopassa. Tämä on välttämätöntä ja samoin se, että kaikki sektorit integroidaan, jotta synergiaa saadaan syntymään. Näin vain tavoitteisiin voidaan päästä. Haluaisimme kuulla tämä sektoriintegraatiostrategia, minkälainen aikataulu, minkälainen strategia, erityisesti mitä aloja se tulee kattamaan. Sitten on puhuttu oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta, sen vihreydestä. No vihreä se varmaan on, mutta mielestäni se ei ole tällä hetkellä kovin oikeudenmukainen tällaisenaan, koska on tiettyjä alueita, eh, jotka ovat jo joutuneet läpikäymään valtavan siirtymän ja kärsineet kovasti. Ja sitten on toisaalta alueita, jotka eivät ole hoitaneet omia kotiläksyään. Eli kyllä mielestäni tämä kaikki tulisi ottaa myös huomioon. Ja sitten vielä tämä PCI-lista, viides lista, TEN-E. Tämä viides luettelo, tuleeko se ottamaan huomioon jo toteutetut uudistukset ja kotiläkset, jotka on tehty? Kiitos. From Lever. Kiitos. Sitten edustaja Marito San vihreistä. Hetkinen. Eikö anteeksi? Pour, <laughs> pour se nominer parce... Kiitos tästä mahdollisuudesta. Minun piti äänestää Envi-kokouksessa, joten hän nosti nimilapunsa ylös varmistaakseen puheenvuoron. Kiitos. Haluaisin vielä keskittyä kansalaisen rooliin Kiitos komissioon sen siitä, että mainitsitte sen, että puhtaan energian paketin täytäntöönpano kaikissa jäsenvaltioissa on oleellisen tärkeää. Niin kuin hyvin tiedätte, puhtaan energian paketti on melkomoinen kansalaisten Magna Carta-sopimus. Sehän luo energiayhteisöt ja edistää aktiivista kansalaisuutta energian käytössä. Ja ihmisten pitäisi voida esimerkiksi käydä kauppaa energialla omassa kaupungin osassaan. Bloomberg ei ole mikään viheraktivisti, mutta sielläkin perehdytään numeroihin. Ja arvioidaan, että jo vuonna 2027 sähkön tuotanto uusiutuvista lähteistä aurinkoenergiasta on halvempaa kuin olevissa olevista hiilivoimaloista. Kansalaisille pitäisi antaa mahdollisuus osallistua tähän siirtymään. Haluaisinkin tietää, Mihin toimiin ryhdytte, jotta varmistetaan, että jäsenvaltiot todella toteuttavat nämä kansalaisten energiaoikeudet? Mitä kaikkea teette konferenssien järjestämisen ohella? Mr. Rus from... Kiitos sitten edustaja Rus ECRstä. Kiitos puheenjohtaja. Tähän mennessä kukaan ei ole selittänyt minulle, miten me voimme luotettavasti ja vakaasti tuottaa energiaa näillä uusilla lähteillä. Tätä ei voida tehdä ainoastaan tuulella ja auringolla. Vety ei myöskään ole energian lähde, vaan se on energian kuljettaja tai energian välittäjä. Olen sanonut tämän monta kertaa. Ja tässä nyt näyttää siltä, että vain hirveästi rahaa hukataan. Ja tässä sanotaan, että fossiilisista pitää päästä eroon, mutta vaihtoehdot eivät ole hyviä. Eli aloittakaa riskinarviointi mahdollisimman nopeasti ja haluaisin todellakin tietää, koska saamme tuloksia siitä. Kiitos. Kiitos. Ja sitten edustaja Katalinsa. Uh, thank you, Commissioner. Kiitos komission jäsenä. Ilmastonmuutos on meidän sukupolvemme haaste ja olen hyvin tyytyväinen siihen, että saan tehdä yhteistyötä tässä valiokunnassa ja teidän kanssanne, jotta voimme auttaa kansalaisiamme ja planeettaamme. Kaksi kysymystä. Kuultuani monien kollegojen puheenvuorot. Minäkin olen hiukan huolissani, että vaikka joka ikinen euro käytettäisiin vihreän siirtymään, niin nyt ollaan käyttämässä kymmeniä miljardeja kaasuinfrastruktuurihankkeisiin, koska kyse on kuitenkin fossiilista polttoaineesta, siitä tullaan luopumaan piakkoin. Ja sitten ihan niin kuin Labajova, minäkin pyytäisin, että tekisitte parhaanne, ettemme nyt käyttäisi veronmaksajien rahoja sellaiseen teknologiaan, joka vesittää aivan täysin ilmastotoimemme ja kunnianhimomme uusiutuvasta energiasta komission suunnitelmissa ja kansallisissa suunnitelmissa. Tietenkin ne tulevat olemaan merkittävä osa siirtymää, mutta jäsenvaltioissa uusiutuvilla energioilla on merkittäviä markkinoille pääsyesteitä. Esimerkiksi Unkari on itse asiassa kieltänyt tuulienergian käytön. Tämä estää älykkäiden verkkojen syntymisen ja sen, että loppukuluttajat saavat vihreää energiaa. Markkinaa markkinoille pääsy, esteet. Tuleeko komissio arvioimaan niitä ja antamaan suosituksia niiden poistamiseksi? Kiitos. Kiitos sitten edustaja Haisel rcd ryhmästä My language Slovak. Ehm, pani komisárka, počúvajúc e, všetky tieto otázky. Käytän omaa äidinkieltäni. Olen kuunnellut nämä, kaikki nämä kysymykset, tekin ne kuulitte ja havaitsette, että meillä on täällä jonkinlainen jakolinja. Osa katsoo, että uusiutuvalla energialla voi olla tärkeä rooli, toiset katsovat, että eurooppalaisia varoja ei tulisi käyttää kaasuinfrastruktuuriin. Sitten on joitakin, jotka väittävät, että tämä infrastruktuuri voitaisiin helpostikin muuttaa sellaiseksi, että sen kautta voitaisiin jaella sitten puhtaampaa joko vihreää tai sinistä kaasua. Tässä lobbarit syöttävät meille erilaista tietoa, mutta me tarvitsisimme riippumattoman vaikutusarvion komissiolta, jossa hyvin selkeästi todettaisiin, mistä tässä on kyse. Voidaanko infrastruktuuria helposti käyttää ja muuttaa uusiin tarpeisiin, ja jos näin on, niin miksei sitten oteta huomioon näitä kaasuhankkeita ja osittain rahoiteta niitä. Ymmärrän kyllä kollegoita, jotka toteavat, että tässä mahdollisesti investoidaan rahaa sellaisiin hankkeisiin, jotka ovat jo mennyttä elämää. Me puhumme kuitenkin vuosikymmenten hankkeesta. Madame Angelika Nibler. Kiitos Angelika Nibler EPPstä. Kiitos puheenjohtaja arvoisa komission jäsen. Yksi kysymys minulla olisi, joka on tullut esille useissa keskusteluissa uudesta vihreän kehityksen ohjelmasta. Miten te komissaarina voitte vaikuttaa siihen, että sähkö on edelleen maksettavissa, että se on kohtuuhintaista? Jos ajatellaan näitä ehdotuksia perustavanlaatuisiksi muutoksiksi. Ja siirtymä on todella suuri. Täytyy jotenkin varmistaa, että sähkö pysyy kohtuuhintaisena. Miten aiotte tämän varmistaa? Ja minun suuri pyyntöni myös teille tai kollegoilleni on se, että vaikutusten arviointi pitää nyt käynnistää. Seurauksia pitää arvioida ettei sitten aina pohdita vain ekologisia vaikutuksia ja seurauksia, vaan myös vaikutuksia työmarkkinoihin ja sitten kotimarkkinoiden tilanteeseen ja kilpailukykyyn. Kiitos edustaja Niebler, sitten edustaja Korau. Thank you, Mr. Chair. Good morning, Kiitos puheenjohtaja huomenta komission jäsen. Haluaisin kiinnittää huomioon kahteen tärkeään asiaan, joita ei saa unohtaa, jos komissio haluaa vihreän kehityksen ohjelman suhteen olla todella vakavissaan. Ensinnäkin energiateollisuuden todelliset aikeet siitä huolimatta, että julkinen paine on suurta. Suuri saksalainen operaattori toimii tavalla, joka liittyi sen sopimusvelvoitteisiin. Ja näin meidän täytyy kyllä toimia myös vihreän kehityksen suhteen. Toiseksi komission tärkeää kertomus osoittaa, että olemassa oleva kaasuinfrastruktuuri pystyy pystyy huolehtimaan myös 28 EU-jäsenvaltion tulevaisuuden kaasun tarpeesta, mutta tällä hetkellä vain 17 22 jäsen, jäsenestä PCI-listaa kannatti. Kun ajatellaan PCA, listaa, niin minä en kyllä lakkaa toistamasta sitä, että missä on kunnianhimo. Meidän on oltava todella kunnianhimoisempia, jotta saadaan todellinen vihreä vallankumous aikaan. Kiitos. Sitten vielä viimeiset kolme. Herra Bloss ensimmäisenä. Um, Kiitos komission sen. Niin kuin kaikki tietävät, meillähän on vaikutusarvioita. Ne ovat suunnitteilla, jotta voidaan arvioida minkälaisia tavoitteita tarvitsemme vuodelle 2030. Vaikutusarviot pohjautuvat kansallisille energia- ja ilmastosuunnitelmille. Monet jäsenvaltiot eivät ole vielä suunnitelmia toimittaneet. Vaikuttaako tämä teidän aikatauluunne, kun ajattelemme tätä vaikutusarviota ja ajattelemme sitä, mitä voitte sanoa vuoden 2030 tavoitteesta? Ja toinen kysymys liittyy vetyyn. Vedystä puhutaan paljon. Vetyä myös tarvitaan monilla eri aloilla. Vihreän vedyn luomiseen vaaditaan paljon energiaa ja tuotantokapasiteettia. Tätä esimerkiksi tarvitaan liikennesektorilla, mutta kapasiteettia ei vielä ole. Onko teillä selkeitä ennusteita siitä, kuinka paljon vetyä tarvittaisiin tässä vihreässä siirtymässä? Entäpä mistä tätä vetyä sitten saadaan? Mikä on tarjonta? Ja viimeinen kysymys. Komission varapuheenjohtaja Timmermans puhuu aina tästä ilmastokriisistä ja hätätilasta jonkinlaisena meteoriittina, joka iskee maapallon tulevina vuosikymmeninä. Katsotteko, että 50 prosentin hiilidioksidipäästöleikkaus vuoteen 2030 mennessä on riittävä, jotta meteori ei meitä tuhoa? Elena Litsi from... Kiitos sitten Elena Liti ID-ryhmästä. komissaari. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen. Minä olen ollut täällä joku sen kuukauden ja olen seurannut näitä haasteita mielenkiinnolla. Energiahan koskee monia alu, alueita ja aloja, joita käsittelemme. Horisontti ja monet muut ohjelmat. Kansalaisyhteiskunta on myös kovin kiinnostunut energiakysymyksistä yleisellä tasolla. Olen ymmärtänyt, että tässä salissa monet kollegat haluaisivat vaikutusarvion. Ja se olisikin tärkeää, koska yhteislainsäätäjänä meidän on monilla aloilla, monissa kysymyksissä tehtävä päätöksiä ja me tarvitsemme asiakirjoja, jotka auttavat meitä tekemään näitä tärkeitä valintoja. Nämä ovat siis yleisiä näkemyksiä. Niiden lisäksi haluan esittää täsmällisemmän kysymyksen. Kun puhumme vihreän kehityksen ohjelmasta ja huomioimme tämän päivän kommentit, niin mikä on se rooli, jonka komissio haluaa varata energiayhteisöille. Eri alueilla ja jäsenvaltioissa on sellaisia yhteisöjä, jotka eivät oikeastaan vielä ole saaneet sitä suuntaa tai sitä ohjausta, jota ne tarvitsevat. Tämä pätee myös kaikkiin niihin mahdollisiin toimiin, joita tehdään myös yksityisissä hankkeissa. Miten tämä vaikuttaa kaikkialla? Kiitos sitten edustaja Tussaan. Merci beaucoup. Kiitos. Esitän mielelläni kysymykseni. On hyvä, että tässä nyt energia-alan lainsäädäntöä saadaan käyntiin mahdollisimman nopeasti ja tärkeää on, että pidetään huolta avoimuudesta. On tärkeää, että Vous avez commencé que vous allez très, très, että tämän listan avoimuudesta pidetään kiinni, tämä PCI-lista. Jos ajatellaan näitä tulevia, tätä viidettä listaa, niin olisi hyvä, että tämä PCI-lista pysyisi avoimena, että siihen olisi näkymä kaikilla tarvittavilla osapuolilla. Ja haluaisin tietää, miten, missä aikataulussa kerrotte meille parlamentaarikoille, että mitä uusia lainsäädäntöehdotuksia on tulossa, että e, pidätte meidät ajan tasalla. Ja sitten vielä avoimuuteen liittyvä kysymys, miten mitä kriteereitä käytätte lainsäädännön laatimisessa? Kiitos. Merci beaucoup, Madame Toussaint. Kiitos edustaja Toussaint, sitten edustaja Fuxland. And thank you, Katri, for... Kiitos ja kiitokset Kadri hyvästä puheenvuorostasi. Kyllä sitoutumisesi vihreän agendaan on todella rohkaisevaa ja minä uskon, että tämän päivän keskustelu rohkaisee sinua mm, ehkä menemään 50 prosenttia 55 sijaan, mutta me SD-ryhmässä tuemme kyllä 55 prosenttia sillä, jotta päästäisiin Pariisin ilmastotavoitteisiin 55 prosenttia on vähimmäistaso. Ja tämänhän olemme allekirjoittaneet. 50 prosenttia ei ole Pariisin ilmasto sopimuksen mukainen taso ja me tuemme 55 prosenttia yhdessä muiden kanssa täällä Euroopan parlamentissa. Tämän halusin nostaa esiin ja toivon sinunkin sen huomioivan. TEN-E-asetus, josta on puhuttu, ja olen tyytyväinen siihen, että tulet sitä muuttamaan, uudistamaan, niin tämä täytyy tehdä mitä pikimmin, sillä tosiaan PCI-lista päätettiin juuri 29 miljardia euroa määriteltiin tai määrättiin kaasuhankkeille. Ja näin ollen, äh, kun ajatellaan fossiilisia polttoaineita, niin äh, äh, niihin ei voi panostaa enää vuosikymmeniä. Ja tämä sama koskee sitten tuota viidettä PCI-listaa kun äh, ajatellaan tulevaisuutta, meidän on tuettava uusiutuvia energialähteitä. Onko tämä sinunkin kantasi niin, että voimme saada äh, oikean suuntauksen viidennelle listalle? Kiitos paljon. Of course you have the form, Mr. Kiitos sitten vielä edustaja Grossels Renew-ryhmästä. Äh, toivottavasti en ole vähäisin, vaikka viimeisin olenkin. Niin, arvoisa komissaari, on hyvä, että olette antaneet vahvan tukenne näille aloitteille mutta täytyy muistaa, että energiasektori vaikuttaa lähes kaikkiin elämän aloihin. Ja on tärkeää, että, että noudatetaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa, kun tavoitteita asen, asetetaan. Tiedämme, että vain pienet muutokset energian toimitusjärjestelmässä voivat vaikuttaa perustavanlaatuisesti yhteiskuntiin ja talouksiin. Haluamme sellaisen suunnitelman nähdä, joka on harmonisoitu ja synkronisoitu jäsenmaiden ja EUn tasolla ja otetaan huomioon myös EU-naapurit. Mitä EU-naapureissakin tapahtuu energiajärjestelmän osalta, niin silläkin on vaikutusta EUn energiapolitiikkaan. Eli tarvitaan todella kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja arviointia. Meille täytyy selvittää koko ajan, mitä tehdään. Esitetään tällaisia ilmasta heitettyjä tavoitteita 50-55 prosenttia. Tarvitsemme luotettavia ja uskottavia vaikuttavia välineitä ja suunnitelmia niiden saavuttamiseksi. Niin, että tietenkään olleet vähäisin, vaikka viimeisin olittekin tällä listalla. No niin, 27 kollegaa esitti kysymyksiä ja kommentteja. Monet asiat tietysti ovat päällekkäisiä, linkittyvät toisiinsa ja jotkut aihealueet toistuivat täällä kysymyksissä. Ilmastotavoitteet, sitten myös tämä yhteisten projektien lista PCI tai CIP ja sitten myös esitettiin vaateita lainsäädännön uudistamiseksi. Eli aika paljon eri, ihan yksityiskohtaisia kysymyksiä. Aikaa on. Jos haluatte, voitte käyttää varttitunnin vastauksiin ja sitten voidaan meillä vielä myöhemmin kahdenvälisesti käsitellä näitä asioita. Ja sitten tietysti, jos teillä on jonkinlainen loppukaneetti, niin senkin voitte esittää tuossa puheenvuoronne lopuksi. Arvoisa komissaari. I truly appreciate uh, this kind of format where we can exchange. Kiitos puheenjohtaja. Näkemykset ovat tietysti erilaisia. Te edustatte omia poliittisia ryhmiänne ja tulette eri jäsenvaltioista. Energiapolitiikkahan on sellainen politiikan ala, joka on hyvin lähellä kansalaisten elämää. Täytyy huolehtia planeetasta ja ympäristöstä. Olen samaa mieltä siitä, että meidän vastuullamme on varmistaa se, että energian lähteet ovat turvallisia ja hinnat ovat kohtuullisia. Tämä koskee niin kansalaisia, kuluttajia kuin yrityksiäkin. Jirsi Busek esitti kysymyksen siitä, Olenko varma, että päästöleikkaustavoite eh, on oikealla tasolla, kun ajatellaan 50 tai jopa 55 prosenttia leikkaustavoitteena, niin onko se vastuullinen tavoite? Minä voin sanoa, että me olemme kyllä hyvässä lähtökohdassa. Jos teemme kaiken sen, mistä on jo sovittu, vain energia-alalla, eli siis vain meidän alallamme, niin voimme varmistaa 45 prosentin päästöleikkauksen. Monet kysyivät, että jäämmekö nyt vain odottelemaan kansallisia energia- ja ilmastosuunnitelmia. No eihän se näin ole. Pääselitys sille, että emme ole saaneet vielä lopullisia suunnitelmia jäsenvaltioilta johtuu siitä, että käydään vakavasti otettavia neuvotteluja. Hallitukset eh, ehdottavat omia suunnitelmaluonnoksiaan ja monet jäsenvaltiot ovat päättäneet nostaa kunnianhimon tasoa sekä energiatehokkuudessa että myös uusiutuvan energian osalta. Usein on siis tehty sellainen päätös, että kunnianhimon tasoa nostetaan – Tämän lisäksi täytyy vielä hoitaa asiakirjan hyväksyminen joko parlamentissa tai hallituksessa. Tarvitaan selkeä suunnitelma siitä, miten energiahankinta toteutetaan, jos vaikkapa fossiiliset polttoaineet kerta kaikkiaan hylätään. Onpa sitten kyse liuskekaasusta, turpeesta tai öljystä – Tämä on hyvin tärkeä väline, joka meillä on käytössämme. Sitten luonnollisesti vaadimme myös muita aloja tekemään oman osuutensa energia-alan lisäksi. Me voimme EUn tasolla toimia myös näissä kysymyksissä. Puhtaan energian paketti on jo perusta sille, että saamme eri alojen integraatiota aikaiseksi. Tämä liittyy liikenteeseen, lämmitykseen ja jäähdytykseen ja siihen, miten voimme helpottaa uusiutuvien energioiden käyttöä teollisuudessa. Sähköistäminen ei tietenkään aina ole niin helppoa. Näistä syistä jo tänä vuonna käymme keskustelua myös vedystä. Niin kuin täällä todettiin, siirtymävaiheessa vedyllä on huomattavaa potentiaalia. Ja uusiutuva vety voi tukea meitä sähköverkkojen käytössä. Sitten laajamittainen energiavarastointi voi helpottua. Voimme myös kehittää vähähiilistä kaasutarjontaa ja Sama pätee myös liikenteeseen. Puhumme raskaista ajoneuvoista, rekoista ja myös raideliikenteestä. Täytyy muistaa myöskin hyvin hiiliraskas teollisuus. meidän on tehtävä yhteistyötä, jotta voimme varmistaa sen, että todella päästöleikkaustavoitteet ovat korkeammalla tasolla kuin tällä hetkellä. Minulla on ollut mahdollisuus tavata monia teistä ja olette kyselleet myös yhteyksistä, yhteenkytkennöistä. Sähköverkkojen rooli tässä on tärkeä. Se auttaa meitä ottamaan mukaan enemmän uusiutuvaa energiaa ja huomioimaan myös alueelliset verkot ja tässä kuluttajat sitten voivat hyötyä. Onkin tärkeää, että kaikki ne sopimukset, jotka on nyt jo tehty, toteutetaan. Haluamme myös yhteen kytkennät toimiviksi silloin, kun kyse on rajat ylittävistä sähköverkoista. Ne jäsenvaltiot, jotka vielä eivät ole valmiita täyttämään tavoitteita, niiden tulisi ryhtyä toimiin tulevien viiden vuoden aikana. Seuraan sitä, että näitä suunnitelmia todella toteutetaan ja seurataan niin, että tulevina vuosina yhteenkytkennät lisääntyvät. No sitten tukia fossiilisille äh, voimaloille täytyy leikata ja vähentää. Joillakin aloilla, niin kuin on todettu, hiilestä irtaantuminen tapahtuu helpommin, jos hiili korvataan maakaasulla. Jos oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta ei voida käyttää tukea tähän rahoitukseen, niin meillä on kuitenkin muita rakennerahastoja, jotka auttavat esimerkiksi kaukolämpöuudistuksissa. Tiedämme myös, että investointipankki on tehnyt tällä alalla päätöksiä. Tiettyjä poikkeuksia on hyväksytty kaukolämmön osalta. No sitten jokunen sana kaasuhankkeiden rahoittamisesta ja kaasun tulevasta roolista siirtymävaiheessa. Neljäs yhteistä etua koskevien hankkeiden luettelo koostettiin edellisessä komissiossa – ja vuoteen 2050 mennessä pitäisi päästä nollahiilisyyteen ja näin ollen alan on irtauduttava äh, hiilestä, siis kasvualan on irtauduttava hiilestä. Tämä auttaa myös teollisuutta irtautumaan kaasusta. Tietysti liikennealalla on haasteita, siellä tarvitaan sähköistämistä ja meidän täytyy käyttää LNG-mahdollisuudet täysin hyödyksi. Olemme puhuneet jo viidennestä PCI-luettelosta. Joulukuussa lupasin, että vahvistan Euroopan parlamentin vaikutusmahdollisuuksia mukanaoloa, kun käymme tätä poliittista vuoropuhelua. Ja luonnollisesti otan tämän valiokunnan mukaan, kun käsittelemme näitä keskeisiä seikkoja näihin PCI-listoihin liittyen. Meidän täytyy tunnistaa kaikilla alueilla infrastruktuuritarpeet. On myös arvioitava hankeehdokkaita näitä tarpeita vastaan. Työ viidennen listan suhteen on jo käynnistynyt ja meidän on varmistettava myös se, että kestävyyskriteerit näissä hankkeissa toteutuvat. Kriteerien tulisi olla valmiita nyt vuonna 2020 ja arvioimme sitten näitä hankkeita viidennelle listalle hyvin pian. Monet kysyivät, mitä voisimme tehdä energiaköyhyydelle. Eri jäsenvaltioissa on erilaisia äh, asuntojärjestelyjä, asumisratkaisuja. Meidän on löydettävä toimiva ratkaisu esimerkiksi vuokra-asumiseen taikka rivitalotyyppisiin rakennuksiin. Kaikissa jäsenvaltioissahan on omat oikeudelliset puitteensa. Jos voimme sitten auttaa sitä kautta, että jaamme parhaita käytänteitä. Nythän jo tiedämme, että remonttiaalto on tulossa. Voimme auttaa asuntosektoria, koska 40 prosenttia energian käytöstä nimenomaan kuluu lämmitykseen ja viljennykseen. Tämä oikeastaan auttaa meitä kahdessa asiassa. Ensinnäkin saamme lisää rahoitusta, koska rahoitus ja suotuisat lainat eivät vielä tällä hetkellä riitä kaikkeen tähän. Vaihe vaiheelta voimme myös poistaa esteitä kunnostus- ja remontointityölle. Sitten luonnollisesti otamme tähän työhön mukaan rakennusalan arkkitehdit, insinöörit, paikalliset viranomaiset, jotta saisimme tahtia parannetuksi tässä remontointityössä, uudistustyössä. Ennen kaikkea ajattelemme tässä sellaisia hankkeita, jotka tuovat lisää arvoa Euroopan tasolla. Koulut ja sairaalat ovat ensisijaisia. Energian käytön säästöt ovat tärkeitä näillä aloilla, koska se, tarko- se vaikuttaa myös kansanterveyteen ja Luonnollisesti myös parhaiten käytänteiden jakaminen on tärkeää. On tutkimu- tutkimustuloksia siitä, että jos uudistetaan 80-luvun rakennettu rivitalo Itä-Euroopassa, niin jopa 40 prosenttia voidaan sitten energiatehokkuutta ja energian käyttöä parantaa. Näin myös lämmityskustannukset pienenevät. Then question about uh, just transition fund. Sitten kysymys oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta ja siitä, ettei tämä voi olla mikään ihmelääke, jolla kaikki ongelmat ratkaistaisiin. Eihän se sitä ole, mutta kyllä se on lisäapu niille alueille, joilla on vaikeammat lähtökohdat kuin niillä alueilla, jotka eivät ole riippuvaisia fossiilisesta energiasta. Aiemmin kaikki suuret muutokset ovat merkinneet sitä, että tietyt alueet ovat jääneet kehityksessä jälkeen. Meidän tavoitteenamme on se, että vihreän kehityksen ohjelmalla päästään tavoitteisiin ja yhtä aikaa autamme kaikkia alueita löytämään uusia ratkaisuja, uusia työllistymismahdollisuuksia, autamme alue- ja paikallishallintoa – rahoittamaan tiettyjä tarvittavia toimia, jotta voidaan välttää näillä alueilla työpaikkojen menetyksiä. Vihreä energiahan luo työpaikkoja, synnyttää niitä, mutta usein käy niin, että työpaikkojen menetykset ja usein työpaikkojen syntyminen tapahtuvat eri alueilla. Me voimme auttaa työntekijöitä myös päivittämään osaamistaan. Voimme päivittää heidän taitojaan. Tuotantoa täytyy viedä myös alueille siellä, sinne, missä ihmiset asuvat ja missä on vapaata työvoimaa tulevina vuosina. Meidän lopputavoitteemme on vuodessa 2050 se on tavallaan yhtä kaukana kuin mitä vuosi 1990 oli. Meidän on käytettävä kaikkia mahdollisia toimia ja teknologisia ratkaisuja tässä uudistus- ja remontointityössä. And um, coming back to the ambitious goal that we do have Ai. Meillä on totta kai kunnanhimoinen tavoite. Kaikki se, mitä me teemme Euroopan unionissa yhdessä hallitusten ja kansallisten parlamenttien kanssa on äärimmäisen tärkeää. Me johdamme esimerkin kautta. Tarvitsemme myös samanmielisiä kumppaneita ihan maailmanlaajuisesti. Sen takia energiavuoropuhelu pääkumppaneittemme kanssa onkin äärimmäisen tärkeää. Aiomme käydä tällaista energiavuoropuhelua jo tämän vuoden aikana Yhdysvaltain, Japanin ja Kiinan kanssa. Sitten tapamme myös koko kollegion kesken Afrikan unionin edustajia. Entäpä sitten Balkanimaat, sitäkin kysyttiin. On tärkeää, että myös lähinaapurustossa kehitys menee tähän suuntaan, että hiilestä irtaudutaan. Kroatia on tämän hetken puheenjohtajamaa ja se pitää yhtenä prioriteettinaan vihreitten saarten aloitetta ja myös Balkanin aloitetta. Me teemme läheistä yhteistyötä myös puheenjohtajavaltion kanssa. Yritän löytää mahdollisimman monta samanmielistä kumppania kuin se suinkin vaan on mahdollista. Kiitos tästä keskustelusta ja odotan jo kovasti seuraavaa tapaamistamme. Me tapaamme totta kai kahdenvälisesti, mutta myös tässä valiokunta kokoonpanossa. Kiitos. Thank you, thank you very much, Commissioner. Indeed, thank you for Kiitos komission jäsen Rova Simpson. Kiitos näistä alustuksista ja vastauksistanne ja odotamme jo innolla alkavaa yhteistyötä. Tässä on paljon kahdenvälistä ja monenvälistä yhteistyötä tulossa, paljon kaikenlaisia tapahtumia ja tilaisuuksia. Meillä on paljon yhteistyön alueita. Kiitos kaikille. Horizon-ohjelmasta alkaa kuulemistilaisuus kolmen minuutin kuluttua. Tervetuloa kaikille, jotka haluavat sinne jäädä. Eli te, jotka jäätte, niin istukaa vain aloillenne ja muut lähtekää mahdollisimman pian. Kiitos kaikille aktiivisesta osallistumisesta. Dear colleagues, uh, Hyvät kollegat, jos sopii, niin aloitetaan kuulemistilaisuus. Meillä on erittäin kiinnostavia esityksiä tulossa ja varmasti myös paljon puheenvuoropyyntöjä esitetään, koska tämä on todella tärkeä aihe meille ja koko Euroopalle. Haluaisin toivottaa arvoisat puhujamme tervetulleeksi. Meillä on kuusi puhujaa tänä aamuna paikalla. Lämpimästi tervetuloa ja haluan toivottaa myös yleisön tervetulleeksi ja haluaisin kiittää ITRE-valiokunnan jäseniä läsnäolostaan. Ja <clears throat> todellakin meillä on nyt julkinen kuulemistilaisuus aiheesta Horisontti Euroopan strateginen suunnittelu, missiot ja kumppanuudet. Missiot ja kumppanuudet ovat tärkeitä osia äh, uuden tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman strategisessa suunnittelussa. Tämähän tunnetaan Horisontti Eurooppana. Euroopan parlamenttihan suhtautuu hyvin kunnianhimoisesti horisonttiohjelmaan, ottaen huomioon sen, että innovoinnilla on merkittävä rooli siirtymässä kohti digitaalista ja kestävää tulevaisuutta. Ja myös ottaen huomioon Euroopan vihreän kehityksen ohjelman kunnianhimoiset tavoitteet. Tässä horisonttiohjelmassa on paljon muitakin tavoitteita, digitalisaatio, parempia teknologioita EU-ssa käyttöön – ja niin edelleen. <clears throat> Me tarvitsemme riittävän budjetin horisonttiohjelmalle. Meidän alkuperäinen ehdotuksemme oli 120 miljardia euroa Äh, tälle ohjelmalle. Se oli noin 28 prosenttia korkeampi kuin komission alkuperäinen ehdotus. Ja ITRE-valiokunta jatkuvasti seuraa tämän äh, strategisen suunnitelman ja horisonttiohjelman täytäntöönpanon edistymistä. Me erityisesti olemme kiinnostuneita missioista ja kumppanuuksista. Ja tämän vuoden ensimmäiset kuukaudet ovatkin ihan avain ajanjakso näiden määrittelylle. Missiot ovat uusi osa horisonttiohjelmaa. Niitä ei ollut mukana edellisessä tutkimuksen puiteohjelmassa. Me keskustelimme jo missioista, kun keskustelimme lainsäädäntöä tähän liittyen lainsäädännöstä tähän liittyen ja keskustelimme tästä perinpohjaisesti, mutta olemme hyvin kiinnostuneita kuulemaan, miten nämä missiot toimivat käytännössä. Odotukset ovat korkealla, toimiala on hyvin laaja ja haluaisimme kuulla, mitä näin kahdesta kahdelle viiteen missiosta kuuluu tämä älykaupungit juttu ja sitten syöpä, syövän torjunta. Sitten kumppanuudet ovat sellaisia välineitä, jotka otettiin mukaan tutkimuksen seitsemännessä puiteohjelmassa, niitä on 44 ja ne ovat sitten hyvin eri muotoisia, ne ovat joko instituutiolähtöisiä, sopimuspohjaisia, julkisen sektorin kumppanuuksia tai julkisen ja yksityisen sektorin välisiä yhteiskumppanuuksia. Meillä on kaksi tuntia aikaa tälle kuulemistilaisuudelle. Meillä on kuusi puhujaa. Jokainen puhuja saa maksimissaan kahdeksan minuuttia puheaikaa. Ja sitten jäsenet saavat puheenvuoron tietysti. Ensiksi annamme puheenvuoron edustajille, jotka ovat vastuussa horisonttiohjelmasta. Heitä on kaksi. Ja sitten varjoesittelijät ovat seuraavana listalla. Eli tässä on tietty järjestys puheenvuorojen läpikäymisessä, mutta pitäytykääpä puheajassa, koska haluamme käydä läpi mahdollisimman monta puheenvuoropyyntöä ja sitten haluamme vielä puheenvuorokierrosten lopuksi antaa mahdollisuuden puhujille vastata esitettyihin kysymyksiin. Näillä sanoilla aloittakaamme ensimmäinen puheenvuorokierros, kaksi puheenvuoroa näistä missioista ja sen jälkeen sitten heti käydään keskustelua. Ja sitten toinen osio käsittelee näitä kumppanuuksia. Siellä on sitten neljä puhujaa ja sen jälkeen sitten toinen puheenvuorokierros käydään läpi. Aloitetaan siis näillä missioilla. Ja ensimmäinen puhujamme on professori Christine Chomien. Hän on syövän missiota valmistelevan työryhmän puheenjohtaja. Hän on solubiologian ja hematologian professori Pariisista ja Tämä syöpämissiohan on asia, joka koskettaa kaikkia Euroopan kansalaisia ja tämä on todella ajankohtainen asia ja horisonttiohjelmasta todella mielellään tuetaan tätä missiota. Rouva professori Shomin, olemme hyvin tyytyväisiä, että olette täällä tänään ja annan teille saman tien puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, arvoisat ITRE-valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Aluksi haluaisin käyttää... Right, but, uh, no. Mikrofoni on, on tuolla oikealla puolella, ne anteeksi keskeytys. Niin, haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja sitten valmistelevan työryhmän puolesta eh, ja sen puheenjohtajan puolesta haluaisin kiittää teitä tästä mahdollisuudesta, että voin tänä aamuna kertoa teille, mitä asian tiimoilta on tähän mennessä tehty. Ja myös mikäli sitten lopuksi on aikaa, niin esittelemme vielä vähän tulevaisuuden haasteita ja suunnitelmia. Minkä takia syövän torjunta on valittu missioksi? No, luvut puhuvat puolestaan. Esitän teille erityyppisiä lukuja. Ensiksi todettakoon, että uusien syöpä tapausten diagnosointi kasvaa arviolta yli 20 prosentilla Euroopassa vuoteen 2035 mennessä ja syöpä lienee ensisijainen kuolin syy Euroopassa vuoteen 2030 mennessä. Ja me tarvitsemme nyt ihan uutta ulottuvuutta tähän syövän torjuntaan ja on hyvä, että tähän saadaan tukea horisonttiohjelmasta. On hyvä, että nyt tämä syöpämissio on perustettu ja perustetaan myös eurooppalainen syöpätoimintaohjelma. Ja tässä on paljon toisiaan täydentäviä toimenpiteitä näissä kahdessa ohjelmassa ja ne täydentävät toisiaan. Meillä on viisi missioaluetta. aluetta ja yksi niistä on juuri tämä syövän torjunta. Kaikki missioalueet tekevät töitä samojen prosessien pohjalta. On siis tämä mission valmisteluryhmä. Meillä on 15 jäsentä tässä mission valmisteluryhmässä Meillä on Walter Ricciardi puheenjohtajana, minä olen varapuheenjohtaja. Sitten meillä on 15 jäsentä, joilla on hyvin laajaa asiantuntemusta taustallaan. He ovat biologeja, tiedemiehiä, lääkäreitä, kuvantamisen asiantuntijoita, innovoivi, innovaattoreita, las, lasten syövistä vastaavia, hematologeja, kansalaisjärjestöjen edustajia ja muita teemme myös tiivistä yhteistyötä sitten yleiskokouksessa. Yleiskokouksessa on yli 30 jäsentä ja syövän yleiskokouksessa on, on tässä tapauksessa nyt 26 jäsentä ja siihenkin on kerätty asiantuntemusta eri jäsenmaista ja yleiskokouksen puheenjohtaja on sama kuin missiovalmisteluryhmän puheenjohtaja. Ja yleiskokouksessa esitetään uusia ideoita, tuodaan tietoa ja asiantuntemusta ja annetaan sitten mission valmisteluryhmälle eh, tietoa sidosryhmien ja kansalaisten toiveista ja vaatimuksista. Meidän työtapamme sitten ovat seuraava asia, jonka haluan tuoda esille, mitä olemme saavuttaneet, mikä on meidän tulevaisuuden suunnitelmamme. Ja me meidän työohjelmamme perustuu nimenomaan tähän missio-suuntautuneeseen lähestymistapaan ja haluan käydä nämä läpi vielä kerran. Minkä takia missiot ylipäätään perustettiin? Tarkoituksena oli, että annettiin suuntaa Euroopan tiedealalle ja innovointialalle ottamaan huomioon yhteiskunnan polttavat haasteet ja tuottaa pysyviä tuloksia. Meidän täytyy ottaa huomioon kansalaiset ja muut sidosryhmät. Meidän täytyy taata, että kaikki Euroopan kansalaiset hyötyvät näistä missioista. Meidän täytyy jakaa resursseja, globaalia asiantuntemusta ja tietämystä ja kaikin tavoin parantaa, parantaa syövän hoitoa ja ennaltaehkäisyä. Mission tarkoituksena on määritellä tarkat tavoitteet ja sitten aikataulu. Ja tämä ensimmäinen lause on meille aivan elintärkeä. Nimittäin tämä metodologia on tärkeä, jotta voidaan maksimoida investointien hyöty, kun pureudumme kansainvälisiin haasteisiin. Ja tällä tavoin myös kansalaiset ymmärtävät investoinnin merkityksen. Tällä tavoin saamme aikaan myös konkreettisia tuloksia. Nyt kun olemme viisi vuotta valmisteluryhmässä tehneet työtä ja olemme päätyneet siihen tulokseen, että meidän päätavoitteemme on elämän suojelu ja meidän täytyy pitää huolta siitä, että syöpäpotilaiden elämänlaatu on hyvä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi olemme määritelleet tiettyjä toimenpiteitä neljällä toimialalla. Täytyy lisätä tietämystä, ennaltaehkäistä, optimoida hoitoa ja parantaa syöpäpotilaiden elämänlaatua. Ja tämä on juuri sitä, mitä haluamme tehdä. Ja tätä, tämä pitää tehdä tutkimuksen ja innovoinnin avulla. Jos ajatellaan vaikkapa näitä tavoitteita, ennaltaehkäisy, paras mahdollinen hoito, tässähän hyvin monet asiantuntemuksen alat tulevat peliin. Sitten meillä on myös tällaisia laajempia toimenpiteitä, jotka perustuvat näille neljälle toimenpidealueelle. Ja tietysti meidän täytyy pitää huolta meidän jatkuvasti muuttuvasta ympäristöstä, ottaa huomioon digitaalinen murros ja tiedon jako. Sitten yhtäläinen saatavuus on tärkeää. On tärkeää, että hoitoa on saatavilla tasapuolisesti kaikkialla, tutkimustulokset ovat saatavilla ja niin edelleen. Olemme myös hyvin tietoisia siitä, että me tarvitsemme työntekijöitä tämän asian eteenpäin viemiseksi. Innovaatioita tarvitaan. Haasteet ovat niin suuria, että tarvitaan myös kansainvälistä yhteistyötä. Ja sitten pari tietoa vielä meidän aikataulusta. Viime syyskuusta tämän kuun loppuun olemme nyt tämän aivoriihisession saattaneet päätökseen. Olemme määritelleet luettelon tavoitteita ja toimenpiteitä, joista lähdemme liikkeelle. Ensiksi haluamme keskustella näistä yleiskokouksessa ja yleiskokouksessa keskustellaan näistä jo tämän viikon lopussa ja sitten työ jatkuu helmikuussa. Olemme terveysasioista vastaavan minist- anteeksi, komissaarin kanssa kokoustaneet joulukuussa. Se oli hedelmällinen kokous ja me jatkamme tiivistä yhteistyötä. Sitten jäsenvaltioita kutsutaan mukaan näihin eri komiteoihin ja jatkamme työtä hyvässä yhteistyössä, jotta voimme ottaa sitten tähän työhön mukaan myös kaikki muut asian, asianosaiset sidosryhmät, jotta päästään todellakin toimiin. Ja ja toimet määritellään tarkasti sitten, kun olemme kaikkia asianosaisia kuulleet. Ja tekin olette tässä yksi tärkeä sidosryhmä, jonka kanssa haluamme tehdä töitä. Ja myös haluamme tehdä töitä muiden parlamentin jäsenten kanssa, erityisesti eh, tämän työryhmän kanssa, joka juuri torjuu syöpää. Ja sitten eh, myös kansalaisten osallistuminen on tärkeää ja muiden sidosryhmien. Me toivomme, että pääsemme asioissa mahdollisimman nopeasti eteenpäin ja tämä loppuasiakirja julkaistaan sitten huhtikuussa. Olemme aloittaneet yleiskokouksella Brysselissä ja sitten sidosryhmäkokous järjestetään maaliskuussa ja tämän lisäksi käymme sitten ihan eri jäsenmaissa ja kuulemme eri jäsenmaiden kansalaisten huolia ja toiveita ja haluamme saada selkoa siitä, että miten jäsenmaissa halutaan erityisesti torjua syöpää. Ja sitten olemme mission valmisteluryhmässä päättäneet, että jokainen valmisteluryhmän jäsen edustaa jotakin maata erityisesti. Sitten vielä nämä haasteet ja sitoumukset. Tosiaan valmisteluryhmässä ja yleiskokouksessa on kovan tason asiantuntijoita. Me kaikki tiedämme, miten syöpään voidaan etsiä ratkaisuja, mutta haasteet ovat silti kovat, kun ajatellaan, että aikaa on vähän ja meidän täytyy määritellä toimenpiteet, jotka ovat tehokkaita. Usein tutkimustulosten hyödyntäminen vie kymmenen vuotta ja niiden määrittely on vaikeaa. Päähaasteet, kuten sanoitte puheenjohtaja, ovat juuri ne, että jäsenvaltiot ja EU ovat jo tehneet paljonkin syövän torjumiseksi. On suosituksia, on ohjeistuksia eri alustoilla ja nyt me haluamme tehdä perustavanlaatuisen muutoksen. Tarvitsemme sitovan sitoumuksen ja, ja takeet siitä, että nämä hyvät aikeet todellakin pannaan täytäntöön. Kiitos professori Shomien. Tämä oli oikein äh, valaiseva esitys. Olen varma, että saatte kohta paljon kysymyksiä. Ja sitten siirrytään saman tien toiseen esitykseen. Annan puheenvuoron toisen mission edustajalle, herra Emmanuel Forest. Hän on valmisteluryhmästä, joka vastaa ilmastoneutraalien ja älykaupunkien hankkeesta. Ja hän kertoo meille nyt tästä, joka on hyvin tiivisti yhteydessä Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan. Olkaa hyvä, herra Forest. Mr. Chairman. Kiitokset puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, on todella hienoa saada esitellä teille meidän missiomme työstä. Kiitos siis kutsusta. Kun tämä missio käynnistettiin syyskuussa, todettiin, että pelissä on ei niinkään yksinomaan tutkimus, vaan tarve saada aikaan yhteistä hyvää kansalaisille. Ja tässä inspiraatiota on äh, ehkä nyt äh, tullut myös äh, jo ennakoiden vihreän kehityksen ohjelmasta. Kyse on sadasta ilmastoneutraalista kaupungista vuoteen 2030 mennessä yhdessä asukkaiden kanssa kansalaisia varten ja joulukuun lopussa suunnitelman esittelimme komissiolle. Otsikosta voisin sanoa, että me pyrimme olemaan ikään kuin todiste vihreän kehityksen ohjelmasta, jos vuoteen 2050 mennessä halutaan ilmastoneutraali maanosa, niin kyllä vuoteen 2030 mennessä pitäisi saada aikaan 100 ilmastoneutraalia kaupunkia. Me tarjoamme sitten välineistön kaikille Euroopan kaupungeille ratkaisujen löytämiseksi kohti äh, ilmastoneutraaliutta idästä länteen, etelästä pohjoiseen, äh, uusista kaupungeista vanhoihin historiallisiin kaupunkeihin. Mikä on kaupunki? Kaupunki voi olla kaupunki, äh, se voi olla kunta, se voi olla erityisen kiinnostava alue, kuten vaikkapa suuri yliopistokampus tai suuri lentokenttä, se voi olla mikä tahansa kaupunkialue, se voi olla suuri sairaalakompleksi tai se voi olla mikä tahansa, mutta tarkoitus on tarjota mm, sitten kaikille Euroopan kaupungeille inspiraatiota kohti vuotta 2050. Ilmastokaupunkisopimus on asia, jota tarjoamme kaupungeille. Teemme siis yhteistyötä tämän luovan prosessin puitteissa kaikkien eri kaupunkien kanssa jotka osallistuvat samoin komission ja paikallisen tason sidosryhmien kanssa, jotta josta löydämme poliittiset puutteet ja täytäntöönpanopuutteet niin, että ilmastotavoitteisiin päästään kaikkien sidosryhmien kanssa ja että myös oikeusperustalaiset puitteet ja rahoitus saadaan hoidettua tämän kautta. Ilmastokaupunkisopimus on ikään kuin yhteistyösopimus näiden kaupunkien, komission ja eri sidosryhmien välillä ja sitten näitä ihan täytäntöönpanon sopimuksia solmitaan, kun hankkeet käy, käynnistyvät, ovatpa ne sitten minkälaisia hankkeita hyvänsä, myös yksityisen ja julkisen kumppanuuksia. Kyse on tosiaan siitä, että näitä kaupunkeja luodaan ja parannetaan yhdessä kaupunkilaisten kanssa, kaupunkilaisia varten. He ovat siis kaiken keskiössä eivät kaupunkilaiset ole vain äänestäjiä, he ovat toimijoita. Toimijoita, koska he ovat myös kuluttajia, käyttäjiä, tuottajia, omistajia ja heillä on oma hiilijalanjälkensä. Ehkä meidän unelmamme olisi, että kaikki kansalaiset voisivat sanoa, että ilmasto on myös minun vallassani ja Toivon, että tuhannen vuoden kuluttuakin eurooppalaiset voivat olla tyytyväisiä ja että minä olen tehnyt oman pienen osuuteni. Itse asiassa tämä on kirjoitettu jo 120 vuotta sitten, tämä sitaatti. Se on Anton Tsehovilta. Sitten äh, tosiaan äh, rahoituksesta. Mm, yleensähän se on se äh, kaikkein tärkein asia ja puheenjohtaja. Te viittasitte jo talousarvioon. Tietenkin meillä on Horisontti Eurooppa, tutkimus ja innovaatio hanke niin, että meillä on oikea tuki ja mahdollisuudet näitä ilmastoneutraaleja kaupunkeja varten. Nyt haluamme, että aidosti eh, kaupungit vuoteen 2030 mennessä tulevat ilmastoneutraaleiksi eh, ja tähän täytyisi käyttää kaikkia käytettävissä olevia rahoitusmahdollisuuksia, rakennerahastoja, investointirahastoja, oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa. Me olemme maininneet usean otteeseen, että tarvitaan tasapaino myös eh, idän ja lännen välillä ja että pilottihankkeita halutaan kaikkialle Euroopan, eh, kaikkiin eri Euroopan kulmiin ja toivottavasti kaikkiin eri jäsenvaltioihin. Sitten ilmastopankki, vihreä pankki on myös erittäin hyvä uutinen, kun me kertomustamme valmistelemme. Lisäksi meidän on eh, tarkoitus ja välttämätöntä käyttää hyödyksemme jo olemassa olevaa tietotaitoa. Euroopan unioni on tehnyt jo hyvin paljon kehittääkseen Mm, innovaatioita tällä alalla, esimerkiksi energiatehokkaat rakennukset PPP-komission kanssa. On monia aloitteita, monia sidosryhmiä, esimerkiksi kaupunginjohtajien konferenssi, Euroopan vihreät pääkaupungit, verkosto, liitto, strateginen kumppanuus teknologia alan edustajien kanssa. Ja meidän täytyy todella hyödyntää kaikkea tätä olemassa olevaa tietoa ja jakaa tämä tieto kaikkien kaupunkien kanssa, myös Euroopan innovaatiokumppanuudet älykkäistä kaupungeista ja kunnista. Ja sitten on monia yhteisyrityksiä. Puhuin tässä juuri kollegan kanssa, joka edustaa polttoainekennoa ja vety yhteisyritystä. Ja luonnollisesti Euroopan yritykset ja pk-yritykset ovat merkittävässä roolissa. Erityisesti mainitsen pk-yritykset, koska rakennusalalla tarvitaan kaikkia eri välineitä, jotta saadaan aikaan ilmastoneutraalius kaupungeissamme. Pk-yritysten rooli on keskeinen. Seuraavat vaiheet. Me teemme nyt yhteistyötä komission ja kollegojemme kanssa. Helmikuussa tapaamme jäsenvaltioiden asiantuntijoita ja ehdot, olen ehdottanut, että tämän yleiskokouksemme jaamme sitten eri työryhmiin, jotka määrittelevät, suunnittelevat eri osa-alueita. E, tämä on ihan uusi konsepti myös sitten täytäntöönpanon suhteen. Äh, tietenkin äh, sitten on määriteltävä äh, hakukriteerit, kun hakuprosessissa haemme näitä sataa tulevaa ilmastoneutraalia kaupunkia, jotka osallistuvat hankkeisiin ja ähm, tietenkin muiden missioiden johtokuntien kanssa teemme yhteistyötä. Vihreän kehityksen ohjelmassahan missioista tunnustetaan neljä mutta uskomme, että meillä voi olla myös panoksemme esimerkiksi syövän torjunnassa, terveyden, ihmisten kansalaisten terveyden parantamisessa, joten me teemme yhteistyötä näiden muiden missioiden kollegojen kanssa. Ajatuksena on myös kansainvälisellä tasolla mainostaa tätä me Jos me vuoteen 2050 mennessä haluamme ilmastoneutraalin maanosan, niin tätä on hyvä myös sitten maailmanlaajuisesti ajaa. Joku on ehdottanut, että päätöslauselmaesityksessä viitataan myös ilmastodiplomatiaan ja mm, me teemme nyt todella parhaamme tätä, tämän mission puolesta ja mielelläni vastaan myös kysymyksiin. Kiitos oikein paljon. Kiitos, kiitos näistä alustuksista ja sitten annan ITRE-valiokunnan jäsenille puheenvuoron. Kuten sanottu, kaksi esittelijää saavat ensiksi puheenvuoron, sen jälkeen sitten varjoesittelijät ja muut kollegat. Eli edustaja Nika, joka oli tämän asetuksen mietinnön esittelijä. Uh, uh, kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää professori Shomiania ja herra Forestia heidän puheenvuoroistaan. Haluan aivan julkisesti kiittää siitä edistyksestä, jota on saatu aikaiseksi komission ja parlamentin välisessä yhteistyössä. Ennen kaikkea tämä on tapahtunut siis Horisontti Eurooppa-ohjelman puitteissa. Haluan kiittää komissiota siitä, että Olemme nyt saaneet todisteet siitä, että parempi yhteistyö onnistuu ja näin pääsemme myös tavoitteisiin paremmin. Mehän kaikki haluamme puiteohjelmasta menestyksen niin, että kansalaiset ja teollisuusyritykset voisivat hyötyä tästä menestyksestä. Ja haluamme, että yksityisen ja julkisen tahon kumppanuudet toimivat. Meillä on tiettyjä globaaleja haasteita. Sen lisäksi on myös muiden ohjelmien tavoitteita, jotka ovat toimia täydentävässä roolissa. Me esitämme aina samoja kysymyksiä Horisontti Eurooppa-ohjelmasta, miten nämä missiot valitaan, miten ne toimivat ja miten voimme varmistaa, että missioilla on selkeät tavoitteet, niitä voidaan myös mitata ja mikä on täsmällinen budjetti. Mikä on sitten äh, se yhteys, mikä vallitsee eri missioiden välillä, sitten on näitä kumppanuuksia. Esimerkiksi äh, terveysalalla meillä on tällainen klusteri, huomioidaanko tämä terveysalan klusterin tekemä työ esimerkiksi tässä missiossa? Miten nämä kumppanuudet käytännössä toimivat? Ja miten missiot valitaan myös budjetin näkökulmasta? Meillähän ei ole sopimusta vielä budjetista, vaikkakin haluaisimme, että se olisi 120 miljardin suuruinen. No sitten vihreän kehityksen ohjelma ja tutkimuksen puiteohjelma, joka omalta osaltaan edesauttaa hiilestä irtaantumista. Olemme kuulleet äh, jean Paken tapaamisessa, että äh, tässä täytyy päästä vieläkin pidemmälle. Mikä on näkemys vihreän kehityksen ohjelmasta ja kansalaisten roolista? Kiitos edustaja Nika. Tässä tuli oikein hyviä tärkeitä kysymyksiä, jotkut ehkä pikemminkin komission jäsenille osoitettuja, mutta ottakaa ihmeessä esille näitä kysymyksiä, hyvät puhujat, jos pystytte niihin vastaamaan, koska nämä olivat oikein olennaisia. Olisi hyvä, jos saisimme lisää selvyyttä. Sitten Christian Eller, joka ei ainoastaan ole EPPn koordinaattori, vaan myös esittelijä tästä ohjelmasta. Olkaa hyvä, kaksi minuuttia. Kiitos. Niin, koska minä helposti vähän hermostun, niin meillä ei ole neuvoston kanssa sopimusta tästä strategisesta ohjelmasta eikä myöskään budjettia sille. Tämä pidettäköön mielessä. Ja toiseksi Euroopan parlamentti erityisesti peräänkuulutti, että pitäisi keskittyä syövän torjuntaan. Parlamentin alkuperäinen idea oli se, että äh, olisi hyvä, että jos keskitytään syöpään, niin se antaa sitten hyvää myös muiden tautien torjuntaan. Ja nyt tässä tämä toimiala on laajentunut dramaattisesti. Ja jos ajatellaan näitä budjettilukuja, niin se voisi olla noin pillari kakkoseen 10, 750 miljoonaa per vuosi, siis koko missiolle. Ja ehkä olen liian saksalainen, mutta haluaisin nyt esittää kysymyksen, että mikä tässä nyt on näiden osioiden välinen suhde, jos ajatellaan, että miten, kun tässä on tehty kaikenlaisia suunnitelmia ja sitten ajatellaan, kuinka paljon rahoitusta tälle on luvassa, niin miten nämä kaikki kunnianhimoiset tavoitteet voidaan saavuttaa? Horisontti 2020 ohjelmassa on noin miljardi euroa jo kulutettu syöpäprojekteihin, eli miten suhteessa sitten tarpeeksi rahoitusta näille kunnianhimoisille tavoitteille, ottaen huomioon, että syövän torjuntaan on jo aikaisemmin osoitettu varoja. Sitten tämä toinen älykaupunkijuttu. Siihen liittyen minulla olisi kysymyksiä. Sanottiin, että tämä on uusi juttu, mutta eihän se ole, koska neljän miljardin ohjelma on jo olemassa älykaupungeille tässä osana klusteria, jossa annettiin juuri älykaupunki hankkeille rahoitusta ähm, energiankulutuksen vähentämiseksi. Ja nyt tässä on tämä toisen pilarin äh, luku, onko se realistinen, ja sitten, että annettaisiin rahoitusta, äh, oikeudenmukaisen siirtymän rahoitusta ja muualta, niin tämä, tässäkin on paljon kilpailua. Ja rakennerahastoistahan tätä ei voida rahoittaa. ITRE-valiokunta ja neuvosto olivat tätä mieleen vastaan, koska siis täytyy muistaa, että oikeudenmukaisen siirtymän rahasto ei ole tätä varten. Siitä ei voida rahoittaa älykaupunkihankkeita. Eli jos ajatellaan nyt resursseja suhteessa tavoitteisiin ja suunnitelmiin, resurssit ovat rajalliset. Eli mikä, miten konkreettisesti nyt voitte saada rahoitusta? Kuinka konkreettista on tämä yhteisrahoitus? Onko siihen jotakin jo saatavilla? Ja miten miten nämä ohjelmat suhtautuvat toisiinsa. Jos ajatellaan, että syövän torjuntaan on jo kulutettu varoja ja nyt meillä on samantyyppinen ohjelma esillä. Ja samoin älykaupunkeihin. Älykaupunkeihin on ohjattu neljä miljardia jo rahoitusta. Miten uutta rahoitusta saadaan? Emme mitenkään kyseenalaista näiden missioiden hyödyllisyyttä mutta haluaisimme vähän kyseenalaistaa tätä metodologiaa ja realismia että saadaanko näille todella rahoitusta. Muuten minä ainakin tässä vähän hermostun, että saadaanko rahoitusta. Kiitos sitten edustaja Diabalova. Äh, hän on Renewn koordinaattori ja myös varjoesittelijä. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän äh, tästä hyvin äh, menestyksekkäästä kuulemisesta. Nyt on todella oikea hetki keskustella tästä. Me olemme koordinaattoreina, esittelijöinä, varjoesittelijöinä, koordinoituja tässä työssä, joten minä toteaisin, että minulla on ehkä yleisluontoisempia huolia missioiden onnistumisesta sellaisena. Ehkä konkreettiset kokemukset voisivat auttaa tämän menestyksen luomisessa. Mm, usein nämä Olemme todenneet, että kansalaiset ovat hyötyneet jopa niin kutsutuista e- e- epäonnistuneista missioista, jotka eivät siis pääse tavoitteeseen, koska on kuitenkin ollut myönteisiä sivuvaikutuksia. Kuitenkin mm, kysyn itseltäni ja haluaisin myös teille korostaa, että Horisontti Eurooppa missioiden onnistumisen avaintekijä tulee olemaan se, että että kansalaiset ovat mukana ähm, ja ei saa käydä niin, että emme saavuta kansalaisia, ähm, saa heitä innostumaan äh, ja todella tiivisti mukaan tähän prosessiin. Kun ajatellaan tiedettä ja innovaatioita, niin on tärkeää, että kansalaiset ymmärtävät, mitä lisäarvoa Euroopan unioni tuo heidän elämänsä. Kaikkien äh, sidosryhmien täytyy todella olla tietoisia näistä visioista ja voida osallistua niihin. Miten tämä saataisiin ihan konkreettisesti esimerkkien kautta toteutumaan? Haluaisin tästä esimerkkejä puhujilta niin, että todella tässä onnistutaan tulevaisuudessa. Kiitos. Kiitokset edustaja Chabalova. Ja nyt sitten vihreistä varjoesittelijä Gina Downing on paikalla. Olkaa hyvä. For taking the time to... Kiitos, että olette tulleet äh, tapaamaan meitä meppejä tänään. Arvostamme tätä näkemysten vaihtoa ja mahdollisuutta saada vastauksia kysymyksiin. On selvää, että missiot ja kumppanuudet pyrkivät vastaamaan globaaleihin haasteisiin, mutta tässä kyse on kuitenkin veronmaksajien rahoista. Näin ollen onkin tärkeää, että toteutus sujuu avoimesti. Ensin haluaisin esittää herra Forestille kysymyksen älykaupungeista ja ilmastofiksuista kaupungeista. Kaupungistuminen lisääntyy tulevilla vuosikymmenillä. Näin ollen ilmastoneutraaliusmissio onkin erityisen tärkeä. Vähemmän äh, polttoaineautoja, äh, vähemmän päästöjä, vähemmän ruuhkaa, vähemmän ilmasaasteita ja parempi kaupunkiympäristö. Näin ollen haluaisinkin kysyä, miten varmistatte, että tämän alan hankkeet todella täyttävät ne tietokuilut, tietopuutteet, jotka meillä vielä on ja tarjoavat meille todellisia ratkaisuja kaupunkialueiden ongelmiin. Miten varmistatte, että hankkeet tässä missiossa vähentävät todella päästöjä ja miten mitataan näitä vaikutuksia? Mitä toimia toteutatte, jotta varmistatte, että tämän mission tulokset edesauttavat koko EUn kehittymistä, kun irtaudumme hiilestä. Ja sitten kansalaisten osallistumisesta oikeastaan jatkoa kollegan kysymykselle. Mitä aiotte tehdä ja olette tehneet, jotta varmistatte sen, että suora vuorovaikutus kansalaisten kanssa ja aliedustettujen ryhmien kanssa, kun näitä hankkeita valitaan, todella toteutuu tässä missiossa? Ajattelen ihmisiä, joilla on esimerkiksi liikkuvuuteen liittyviä haasteita. Ja sitten vielä lyhyt kysymys äh, professori Komienille syöpäalalta. Miten varmistatte, että haasteissa todella keskitetään resurssit ja tartutaan tähän yhteiseen haasteeseen, eli syövän torjuntaan, kun kuitenkin äh, eri osapuolilla on erilaisia prioriteetteja ja halutaan käyttää kenties näitä varoja äh, vähemmän strategisesti? Kiitos. Kiitos. Sitten ID-ryhmästä varjoesittelijä, olkaa hyvä. Sierilä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos alustajille. Euroopan komissio on ehdottanut, että Horisontti Eurooppa-ohjelmalle myönnettäisiin 100 miljardia euroa. Neuvosto todennäköisesti leikkaa tätä summaa. Ja tästä sitten käydään mff keskustelun yhteydessä neuvotteluja. Meillä on viisi missiota ja strategista suunnitelmaa, mutta kaikki eivät yhtä aikaa pääse käynnistymään. Se, että meillä on paikalla syöpä- ja ilmastoneutraaliuden edustajat ja muita ei ole, niin tässä voidaan ajatella, että nämä muut kenties lykätään vuoden 2024 jälkeisen aikaan vai onko kyse tästä? Onko teillä arvioita siitä, kuinka paljon rahoitusta tarvitaan, jotta päästäisiin ennalta määriteltyihin konkreettisiin tuloksiin. Minun mielestäni tämä koskee kaikkia missioita. Ja lisäksi Horisontti Euroopan äh, laillisessa tekstissä äh, todetaan, että tietyssä aikataulussa täytyy päästä mitattaviin tuloksiin – Tällä on oltava myös vaikutuksia teknologian ja tieteen kautta yhteiskuntaan ja tulosten on oltava relevantteja huomattavalle osalle Euroopan unionin väestöä ja huomattavalle osalle kansalaisista. Komissio halusi alun perin toteuttaa sellaisia missioita, jotka olisivat paljon täsmällisempiä, kohdistetumpia ja haluttiin ikään kuin suurempaa skaalaa näille tuloksille. Mutta nyt meillä on kuitenkin nämä missioiden valmisteluryhmät, jotka toimivat äh, tällä tavalla. Ovatko ne todella riippumattomia vai tukevatko ne ikään kuin komission pyrkimyksiä vai onko niin, että vain jotkut pääsevät edustetuiksi. Eikö tässä ole se vaara, että päädytään sellaisen ratkaisuun, jota komissio alun perinkin halusi? Minkälainen on vuorovaikutus parlamentin kanssa? Me olemme kuitenkin yhteislainsäätäjä ja me tarvitsemme tietoa myös välituloksista. Me haluamme ehdotonta avoimuutta. Minkälaista vuorovaikutusta käydään Euroopan parlamentin kanssa, valmistelukuntien kanssa, koskapa me lainsäätäjänä joudumme valitsemaan, tekemään valintoja myös rahoituksen suhteen. Uh, on behalf of ECR. Kiitos. ECRn puolesta varjoesittelijä Sanovski. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin olen hyvin kiitollinen tästä mahdollisuudesta, että saimme lisätietoa näistä kahdesta missiosta. Kun keskustelin kollegoideni kanssa tästä koko lainsäädäntöpaketista, siis tästä horisonttipaketista, niin tämä oli hyvin monimutkainen kokonaisuus ja ymmärrämme kyllä, että rahoituspaineet ovat kovat. Kollegani ovatkin jo tuoneet tämän esille. Rahoituksesta kilpaillaan. On tärkeää, että tämä nähtäisiin yhdessä muiden hankkeiden kanssa, esimerkiksi juuri tämä älykaupungit-hanke. Haluaisin tietää, voisiko jostakin muusta ohjelmasta saada rahoitusta näihin, kuten Galileosta tai Kopernikuksesta. Nehän voisivat myös olla hyödyllisiä näillä aloilla. Ja näistä saataisiin paljon dataa. Ja nämä pitäisi linkittää älykaupunkien hankkeisiin. Minä olen vähän huolestunut siitä, että hankkeita toteutetaan erillään toisistaan, eivätkä ne tue riittävästi toisiaan. Ja että tieto ei kulkisi sitten asianmukaisella tavalla, että tehdään erillään asioita. Kaikkea pitäisi tarkastella eurooppalaisesta näkökulmasta. On oikein hyvä, että syövän torjunta on nostettu yhdeksi päähankkeeksi. Se on todella tärkeä aihe. Se on myös asia, josta me olemme täällä keskustelleet paljon. Ja mitä tulee lasten syöpätauteihin, aiotaanko niihin keskittyä tässä erityisesti? Tässäkin on hyvin tärkeää houkutella rahoitusta, saada rahoitusta monesta lähteestä. Kiitos. Kiitos. Ja sitten muut kollegat saavat nyt puheenvuoron mielellään vain yksi minuutti, jotta asiantuntijoilla on aikaa myös vastata näihin kysymyksiin. Ja toinen puheenvuorokierros on sitten vielä tiukempi näillä, näiden aikataulujen kanssa. Edustaja Karvaali, olkaa hyvä. Minäpä esitän kysymykseni sitten myöhemmin. Kyllä voitte esittää kysymyksen sitten toisella kierroksella. Sitten edustaja Toija. Allora, un minuto. Kiitos. No niin, minuutissa. Tämä ensimmäinen uh, seikka on se, että parlamentti totta kai tukee teitä tässä rohkeassa, hyvin tärkeässä työssä. Ja toiseksi sitten metodia ja sisältö. Usean kertaan on nostettu esille se, että tarvitaan rajat ylittävää uh, tutkimusyhteistyötä. kuitenkin jokainen jäsenvaltio on toiminut ikään kuin omillaan. Onko tämä pyrkimys rajat ylittävään yhteistyöhön heikentynyt? Näissä missioissa täytyy myös yhdistää resursseja, eh, myös sillä tavalla, että niitä voidaan mitata. Jos ei ole selkeää suhdetta toisaalta mission ja toisaalta klusterin välillä, niin sitten me emme onnistu siinä, mitä myös jäsenvaltiot ovat eh, yrittäneet. Neljä miljardia, eh, siitä puhuttiin. Tässä täytyy toimia keskittävällä tavalla, koska vain sillä tavalla voimme päästä tavoitteeseen. Muutama sekunti on jälkeen sitten sisältöön. Tämä syöpämissiohan syntyi sen takia, koska me olemme tehneet eh, työtä sen puolesta, että voisimme taistella lasten syöpiä vastaan. Sitähän kaikki lähti liikkeelle. Eli lasten syöpätaudit ovat tärkeimpänä kuolinsyönä lasten kuolemantapauksissa Euroopassa. Ei pidä unohtaa sitä, että lasten syövät ovat prioriteettiasemassa tämän alan työssä. Ja kiitos vielä tästä ajan ylityksestä. From Renew. Kiitos sitten Renew-ryhmän puolesta. Edustaja, olkaa hyvä. Kiitos. Minulla olisi kysymys molemmille missioiden edustajille, Schumille ja Forestille, mitä tulee kansalaisten osallistumiseen. Mitenkä te näette kansalaisten roolin omassa missiossanne? No ainakin minulla on sellainen vaikutelma, että näissä kahdessa tapauksessa kansalaisten osallistuminen voi olla hyvinkin erilaista semminkin, kun juuri kuulimme, että talousarviot ovat aika rajalliset, ilmastoneutraalit, älykkäät kaupungit, niissä kansalaisten osallistuminen voisi olla laajempaa kuin tässä syöpämissiossa, joka mielestäni keskittyisi pikemminkin tutkimukseen. Eli mitenkä te Obaman hallinnon kuuluissan syöpä hankkeen näkisitte yhteydessä esimerkiksi oma missioon, niin voitaisiinko sitä kautta saada aikaan parannusta? Kiitos. Kiitos sitten Kalvis Like also to... Kiitos. Minäkin haluaisin osoittaa tukeni näille missioille, mutta minä aina ymmärsin, että nämä missio, missiot olisi tarkoitus olla – tällainen hyvin äh, yksityiskohtainen ohjelma. Tässä esimerkiksi tämä äly kaupunki on nyt todella, hanke on todella laskeutunut sataan kaupunkiin, mutta syöpämissiosta en nyt saanut oikein mitään konkreettista irti. Äh, tämä alkuperäinen ehdotushan oli lasten syöpätautien torjunta. Äh, onko tämä nyt se fokus, johon aiotte keskittyä vai oletteko valinneet jonkun toisen keskittymiskohteen? Ja sitten tämä on tärkeää myös, jos ajatellaan meidän rooliamme lainsäätäjänä. Tämä esimerkiksi digitaalinen murros ja tietosuoja. Nämähän ovat asioita, joita voitaisiin hyödyntää syöpätautien torjunnassa myös. Sitten tämä toinen missio. Voisitteko kertoa vähän tästä valintakriteeristöstä? Miten tämä valintakriteeristö toimii, mitä sovellatte heti alussa, koska sehän määrittelee sitten koko missiota. Ja oletteko te ajatelleet, että fokus voisi muuttua tai kehittyä tässä projektin aikana, jos sitten tulee erilaisia painopistealueita, ottaen huomioon, että kaupungeilla ja kunnilla voi olla hyvin erilaisia prioriteetteja. Kiitos ja sitten sitten edustaja Solis Pares viimeisimpänä vielä, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ähm, herra Forestilta kysyisin seuraavaa. Tällä hetkellä me valmistelemme Euroopan äh, EIT-innovaatio ähm, teknologiainstituutin lainsäädäntöä ja sekin sisältää erilaisia kumppanuuksia, muun muassa nämä kik sitten esimerkiksi tässä ilmastokumppanuudessa, miten teidän missionne voisi tehdä yhteistyötä sen kanssa, eivätkö ne olisi kuitenkin toisiaan täydentäviä. Tämä on todella mielenkiintoista, koska esimerkiksi tätä teknologian instituuttia rahoitettaessa tarvitaan kumppanuuksia myös jäsenvaltioilta ja olisi hyvä, että erilaiset, mutta vastaavanlaiset hankkeet voisivat tehdä yhteistyötä ja myös rahoitusasiat helpottuisivat näin. Kiitos. Kiitos. Sitten annan puheenvuoron vieraillemme. Neljä minuuttia per henkilö. Professori Shomien ensiksi, olkaa hyvä. Kiitos tästä keskustelusta, kuten alussa sanoin, niin meille valmisteluryhmän jäsenenä. On hyvin tärkeää kuulla teidän näkemyksiänne. Olen nyt ryhmitellyt näitä vastauksia kolmeen osioon. Ensiksi asia, joka on meille kaikista tärkein, on juuri tämä kansalaisten osallistuminen. Vaikkakin mm, tässä kyse on syöpätaudeista. Olemme hyvin tottuneita tekemään yhteistyötä vanhempainyhdistysten ja potilasjärjestöjen kanssa mutta tällä hetkellä emme vielä ole keränneet tietoa kansalaisten kanssa käytävästä dialogista tai yhteistyöstä. Ja miten tähän syöpätautitorjuntaan otettaisiin kansalaiset mukaan? Jos me haluamme, että, että kansalaiset todella hyötyvät seulonnoista ja syövän varhaisesta diagnosoinnista, niin silloin meidän täytyy saada kansalaiset mukaan tähän työhön. Ehkä muut toimijat ovat kokeneita kansalaisten kanssa toimimisesta, mutta tämä on meille uutta, mutta silti se on meille aivan painopistealue. Täytyy muistaa, että tässä ei voida tarkastella ainoastaan EU-kansalaisia yhtenä nippuna. Virolaiset tai liettualaiset tai ranskalaiset saattavat haluta eri asioita. Ei voida kaikkia niputtaa samaan ryhmään, vaan haluamme tietää, mitkä ovat erityistarpeet eri maissa. Ja näin ollen on tärkeää, että teemme työtä paikallisesti ja keräämme palautetta paikallisella tasolla siitä, mitä eri maiden kansalaiset ovat mielessä. Ja tietysti eh, maiden sisäiset erotkin ovat olemassa. Jos nyt ajatellaan kotimaata, niin Ranskaa, Nitsassa eh, ihmisillä ei ehkä ole samat prioriteetit kuin Keski-Ranskassa asuvilla ihmisillä, jotka ovat sitten tekemisissä maatalouden kanssa esimerkiksi. Eli meidän täytyy saada palautetta hyvin laajalti ja meidän luonnoksemme valmistuvat vasta sitten, kun olemme käyneet tätä kansalaiskeskustelua. Sitten toinen pointti on se, että jotkut ehkä eivät kuulleet niitä sanoja, joita tässä peräänkuulutettiin lasten syövät ja pienet syövät. Nämä ovat totta kai meidän keskustelujemme keskiössä osana tavoitteita, kun sanoimme, että me tarvitsemme lisätietoja juuri näistä vähän esiintyvistä syövistä ja sitten lasten syöpätaudeista. Ja monilla syöpätaudeilla ei ole saavutettu mitään edistystä moneen vuoteen, vaikkapa monia lasten syöpätautien kohdalta. Tässä täytyy kerätä tietoa. Mitä tulee lasten syöpätauteihin, niin siinä täytyy erityisesti kiinnittää huomiota syöpäpotilaiden ja syövästä selvinneiden elämänlaadun paranemiseen. Nimittäin monet syövästä parantuneet ovat sitten huonossa asemassa. Heidän on vaikea saada elämänsä jaloilleen ja on hyvin tärkeää, että erityisesti lasten syöpätautien kohdalla mietitään tarkkaan, miten parantuneet potilaat sitten voivat elää normaalia elämää, eivätkä, eikä heitä enää nähdä syöpäpotilaina. Ja täytyy myös miettiä integrated programming is really a different... Niin, ja tässä täytyy, tässähän on paljon kaikkia muitakin aloitteita, Obaman aloite ja muuta, ja täytyy kaikkia tarkastella kokonaisvaltaisesti. On tärkeää, että otetaan käyttöön kohdennettuja hankkeita potilaisiin, vanhempiin ja potilasjärjestöihin ja ymmärrän, että eri jäsenmaissa on eri prioriteetit ja tarkoituksena on, että me todella pystymme panemaan tämän täytäntöön konkreettisella tavalla ja että kansalaiset ymmärtävät, mitä meidän missiomme tämän alalla tosiasiassa tarkoittaa. Kiitos sitten herra Forest. Kiitos, haluan kiittää kaikkia arvon äh, edustajia heidän äh, kysymyksistään ja ylipäätään ehdotuksistaan liittyen tulevaan työhömme. Aloitan ehkä tästä kysymyksestä, joka liittyy Ähm, kansalaisten osallistuminen ja sitten Dowlingin huomio, vähemmän autoja, vähemmän ruuhkia, vähemmän saasteita. Tämä on osa hankkeitamme. Puhuimme siitä, että missiolla voisi olla aiheena juuri liikenne, mutta äh, sitä ei voida toki ratkaista ilman, että äh, kaupunkiympäristö suunnitellaan toisella tavalla. Kansalaisten osallistuminen ähm, Vastikäinen tutkimus osoitti, että jos esimerkiksi halutaan sähköautoja ähm, edistää, niin sitten tulee kieltää perinteisten autojen yksityisautoilu ja täytyy todella parantaa huomattavasti infrastruktuuria ja kaikkien kansalaisten on äh, oltava mukana tässä työssä sen varmistamiseksi, että kaikki kansalaiset ovat valmiit sitoutumaan tähän merkittävään siirtymän muutokseen. Ja näin tarvitaan parempaa viestintää, pysyvää viestintää. Se on ensimmäinen osa tätä työtämme ensimmäisen puolivuotiskauden aikana käymme kaupungeissa, olemme yhteydessä kansalaisiin ja pyrimme käynnistämään uuden prosessin hyvin modernin tavan kehittää kaupunkiympäristöä, ei niin, että arkkitehdit istuvat toimistoissaan suunnittelemassa, vaan niin, että käydään jatkuvaa vuoropuhelua kansalaisten kanssa, kaikkien kansalaisten, myös muun muassa vammaisten, niin että hanke on mahdollisimman mukaan ottava. Kiks äh, mainittiin ja kaikki tiedot, joita jo, äh, joita jo on olemassa, niin että kaikki tieto saadaan kerättyä yhteen, jotta nähdään, mitä on jo tehty, mikä on olennaista, on erilaisia majakkahankkeita ja muita, ähm, ja että ne saadaan sitten kaikkien näiden kaupunkien äh, käyttöön ja Näin äh, päästään äh, vuoteen 2030 ilmastoneutraaleihin kaupunkeihin. Minä en ole asiantuntija, äh, asiantuntemus löytyy komissiosta, mutta horisontti Euroopan rahoitus tulee myös sitä kautta, että mahdollistetaan uusia teknologioita ja jos näitä rahoitustarpeita ajatellen ilmastoneutraaliutta noin 6 000 miljardia euroa varmaan suunnilleen, kun siirrytään sähköautojen käyttöön, sähköiseen julkiseen liikenteeseen ja niin edelleen. Eli kyse on paljon muustakin kuin horisontti Eurooppa-hankkeen rahoituksesta. Toivon, että te parlamentissa ajatte hyviä budjettipäätöksiä, mutta todella rahoitusta tarvitaan kaikilta eri osapuolilta, 4 miljardia älykkäät kaupungit hanke ja meidän hankemme on paljon muuta kuin älykkäät kaupungit, sillä tässä kyse on julkisten palvelujen digitalisoimisesta, ilmastoneutraali kaupunki, ottaa mukaan kaikki sidosryhmät, kansalaiset, viranomaiset. Se on todella paljon enemmän kuin vain älykäs kaupunki henkilökohtaisesti kokemukseni pohjalta liike-elämässä en usko, että rahoituksen löytäminen on niinkään vaikeaa. Kyllä rahoitus löytyy, kun on hyvä hanke. Näin olen kokenut ja todella myös yksityinen rahoitus täytyy saada liikkeelle. Toivomme, että onnistumme vakuuttamaan kaikki sidosryhmät teidän avullanne siitä, että tämä on erinomainen hanke ja että sitä kannattaa lähteä rahoittamaan. Kiitos paljon. From, uh, the first panel discussion. Kiitos. Nyt tämä ensimmäinen paneelikeskustelu missioista on päättynyt. Meillä on seuraavaksi näitä kumppanuuksia. Meillä on erilaisia tällainen yhteisyritys, sitten julkisen sektorin yhteistyöhanke ja julkisen ja yksityisen sektorin välinen hanke. Aloitetaan Axel Kreinista. Hän on Puhdas taivas kakkonen yhteisyrityksen johtaja, joka on eurooppalainen yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuushanke ilmailualalla. Pyytäisin käyttämään kahdeksan minuuttia maksimissaan puheaikaa. Olkaa hyvä, herra Krain. Äh, Hyvää huomenta, naiset ja herrat, parlamentin jäsenet. Kiitos kutsusta ja tästä esittelystä. Lähtisin liikkeelle siitä, mitä on jo saatu viimeisten kymmenen vuoden aikana aikaiseksi. Näette tässä sen ekosysteemin, joka on kehitetty, kun katsomme yliopistoja, tutkimuslaitoksia, pk-yrityksiä ja myös teollisuutta – kaikki nämä toimijat ovat luoneet ainutlaatuisen ekosysteemin, joka on suorituskykyinen ja tehokas. Voimme olla siitä ylpeitä, mutta se ei kuitenkaan riitä. Näette seuraavalla sivulla ympäristötavoitteistamme hiilidioksidi, typpioksidi ja melu päästöleikkaukset 20-30 prosenttia. Olemme arvioineet, että pääsemme näihin tavoitteisiin, mutta mutta ne eivät tietenkään missään nimessä riitä, jotta pääsisimme Pariisin sopimuksen tavoitteisiin ja vihreän kehityksen ohjelman tavoitteisiin, jonka komissio on esitellyt. Saavutuksia kyllä, mutta eivät vielä ole riittäviä. Mitä sitten täytyy tehdä? Kun katsomme kasvihuonekaasupäästöjen kehitystä, tässä on komission taulukko, näette alaspäin suuntautuvan käyrän. Tavoitteemme on vuodessa 2050 näette, että tämä käyrä lasku on huima. Se on valtava haaste, aivan erityisesti ilmailulle. Sehän on osa liikennesektoria. Meillä on turvallisuusvaatimuksia toisaalta ja toisaalta tuotantosyklit ovat kovin pitkiä. Uskomme, että vain hyvin läheinen yhteistyö ja toisaalta politiikan ja kaikkien yksityisten tahojen yhteistyö, jossa mukana ovat tutkimuslaitokset, pk-yritykset, koko teollisuus. Vain tätä kautta voimme päästä tavoitteeseen. Viime kuukausien aikana yksityiset sidosryhmät, tässä näette luettelon niistä yksityisistä tahoista, jotka ovat tehneet kanssamme yhteistyötä, ne pyrkivät yhteiseen näkemykseen ja sitoumukseen. Me toteamme, että yhteis- yksityisellä puolella me saavutamme ilmastoneutraaliuden vuoteen 2050 mennessä, jos yhdistämme voimamme komission kanssa ja kaikkien niiden sidosryhmien kanssa, jotka luettelin. Tässä näette kaikki mukana olevat osapuolet, tutkimuslaitokset, yliopistot, pk-yritykset ja myös teollisuuden edustajat. EASakin on tässä mukana säätelyviranomaisena, koska mielestämme on hyvin tärkeää, että sertifiointilaitos on mukana alusta saakka. Yhteinen näkemys on siis se, että kyllä tämä on mahdollista. Pääsemme ilmastoneutraaliuteen ilma, ilmailun alallakin vuoteen 2050 mennessä, mutta se kyllä vaatii kaikkien toimijoiden yhteistyötä ja keskittymistä. No sitten teknologia. Mitä eri toimijat ovat kehittäneet? Ensinnäkin meillä on tuoteklustereita. Tässä näette vertikaaliset klusterit. Ensinnäkin helikopterit, lyhyen matkan lentokoneet, sitten alueellisesti toimivat eh, lyhyen välimatkan yhteydet. Ja sitten horisontaalisesti eh, näemme, miten teknologisesti voimme eh, edistää näitä asioita. Tässä meillä on sähköiset, sähköllä toimivat lentokoneet, sitten hybridijärjestelmät, ja viimeisenä sitten kestävät vaihtoehtoiset polttoaineet. Näin voimme päästä aina 50 prosenttiin tästä tavoitteista teknologian avulla. Ja sitten kun huomioimme vielä operatiiviset parannukset ja vaihtoehtoiset polttoaineet, niin sitten voimme päästä tavoitteeseen vuonna 2050. Tämä vaatii tietysti sitä, että eri klustereissa on tehtävää työtä ja todella keskitymme näihin klustereihin, jotka juuri kuvailimme. Muutamia haasteita meillä täytäntöönpanossa on. Ensinnäkin tarvitaan tiedepohjaisempaa tutkimusta, kollaboratiivista tutkimusta. Sitähän tehdään Horisontti Euroopan alaisuudessa komission vastuulla. Ja sitten meillä on Horisontti 2020 ja Clean Sky ohjelma. Synergia on ollut varsin rajallista, koska rakenteet ovat erilaiset, strategia, prioriteetit ovat toisenlaisia, eli tässä ei kohtaamista tapahdu. Nyt Horisontti Euroopassa ehdotetaan sitä, että meillä olisi integroitu ohjelma. Molemmat pilarit äh, huomioidaan, eli ensinnäkin ajatusten synnyttäminen sitä tarvitaan nopeasti, mutta sitten nämä tulokset täytyy myös integroida mahdollisimman nopeasti työhön, jotta päästään niihin vaikutuksiin, joita sitten tarvitaan lopputuotteissa. Kun nämä kaksi osuutta yhdistyvät saman katon alla, niin sitä kautta pääsemme siihen synergiaan, joka on aivan välttämätöntä. Ja toinen täytäntöönpanon haaste liittyy synergiaan muiden ohjelmien kanssa. Vasemmalla näette Horisontti 2020 ohjelman. Me olemme sitoutuneet tekemään yhteistyötä eri alueiden kanssa Euroopassa. Käytämme rakennerahastoja. Niitähän näillä alueilla voidaan hyödyntää. Me tuemme eri alueita teknisen tuen kautta. Myös priorisointia tehdään paikallisella tasolla. Tätä kautta olemme päässeet 50 miljoonan synergiaetuun rakennerahastoissa ja Clean Sky-rahastossa. No sitten Horisontti Euroopassa tilanne on aivan toisenlainen. Parannus on huomattava. Pyrimme niin sanottuun innovointiarkkitehtuuriin. Oikeastaan nämä eri ohjelmat toimivat integroidusti Euroopan tasolla. Se näkyy näissä sinisissä kuplissa – Äh, onpa kyse sitten Excelistä tai vetyhankkeesta. Sitten toisaalta meillä on myös jäsenvaltioiden rahastot. On sellaisia jäsenvaltioiden ohjelmia, jotka on yhdistettävä tähän EU-tason toimintaan, jotta ne voivat täydentää toinen toisiaan. Ilmastoneutraaliustavoite vaatii valtavaa ponnistelua. Tähän liittyy tietysti myös kustannuksia. Tutkimus- ja innovaatioosuus, ensimmäinen vaihe, tulevalla vuosikymmenellä tarkoittaa ...12 miljardia euroa. 12 miljardia euroa sitten johtaa tuotekehitykseen seuraavaan vaiheeseen. Ja tämän kustannuksen 50 miljardia kattaa sitten teollisuus. Ja sitten loppujen lopuksi saamme lopputuotteita käyttöömme eh, esimerkiksi lentoyhtiöiden käyttöön ja siihen vaiheeseen vaaditaan noin 5000 miljardia euroa. Puolet maailman markkinoista on kyseessä. Me näemme, että puolet maailman markkinoista saa tukea Euroopan teollisuuden kautta. Eli 12 miljardia, 50 miljardia ja loppuvaiheessa 5000 miljardia. Mistä nämä 12 miljardia sitten tulisivat? Meillä on Clean Aviation-kumppanuus yhtenä ehdotuksena. Se on puolet ohjelmasta, 12 miljardista. Ja sitten toisaalta saamme synergiaa kaikkien muiden ohjelmien kanssa Euroopan sisällä, jäsenvaltioiden tasolla ja myös rakennerahastojen kautta. Eli kaksi kertaa kuusi tarkoittaa tätä 12. EUn e ja puhtaan ilmailun kumppanuuksien äh, tasolla tämä 12 äh, miljardia on tärkeää, että pääsemme seuraaviin vaiheisiin. Meillä on selkeä tavoite, kunnianhimoinen tavoite. Se on myös äh, vihreän kehityksen ohjelman tavoite. Ei tämä ole mitään kehitystä, vaan kyllä tämä on teknologinen vallankumous. Yksityiset kumppanimme katsovat, että PPP ovat juuri se väline, jolla tämä onnistuu. Me tarvitsemme sekä politiikkaa että teknologian kehittämistä, jotta vaikutukset ovat sitten tuntuvia ja konkreettisia. Seuraavat vaiheet ovat tärkeitä, jotta saamme sellaista lainsäädäntöä ja rahoitusjärjestelmiä, jotka takaavat synergian Ja sitten Eurooppa voi olla määrittelemässä globaaleja tavoitteita. Kiitos. Ja palaamme sitten myöhemmin vielä näihin kysymyksiin ja vastauksiin. Sitten äh, herra Bibuk, joka on tämän polttokenno vetyteknologiahankkeen johtaja. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, kiitos kutsusta ja kiitos myös siitä, että me olemme saaneet tulla tänne esittelemään tätä puhdas vety-kumppanuutta. Tässä toimialat ja, ja tutkimusmaailma ovat myös mukana tässä. No polttokenny, ja vetyteknologia, miten se nivoutuu eurooppalaiseen ilmastopolitiikkaan. No, tämä on tietysti osa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa. Sitähän me tarvitsemme nyt Euroopassa ja me tarvitsemme myös toisiamme. Hankkeiden välillä pitää olla yhteistyötä. Tämän kumppanuuden tavoite on tietysti se, että voimme CO2-päästöjä vähentää osaltamme. Tavoitteet ovat kovat 50-55 prosenttia ja vetyä tarvitaan osaltaan näiden tavoitteiden saavuttamiseen. Ja tämä polttokenno vetyyhteisyritys on julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteisyritys. Ja oli hyvin tärkeää, että saimme perustettua tämän rakennelman, tällaisen ekosysteemin polttokenno vety teknologialle ja tuoda sitä lähemmäksi kaupallistamisvaihetta. Ja tällainen yhteisyrityshän toimii juuri niin, että me teemme aidosti yhteistyötä. Kaikki ovat mukana, yliopistot, pk-yritykset, suuryritykset. Me yhdessä laadimme suunnitelmat ja asetamme tavoitteet. Ja myös tällainen yhteisyritys luo luottamusta. Juuri yksityisen ja julkisen välinen yhteistyö on tässä tärkeää. Julkiset varat ovat rajallisia ja sitten toisaalta yritykset haluavat investoida enemmän. Juuri tämä rahoituksen tuleminen kahdesta lähteestä on hyvin tärkeää polttokenno vetyteknologiasta. 3-40 prosenttia jäsenistämme on pk-yrityksiä ja toisaalta sitten 30 prosenttia rahoituksestamme menee pk-yritysten hyväksi. Eli pk-yritykset ovat tässä todella vahvasti mukana. Yhteisyritys on suoraan kansalaisten hyödyksi hyötyvää toimintaa. Kansalaiset saavat konkreettisia tuotteita, joita he voivat käyttää. Ja yhteisyritys myös luo työpaikkoja. Me tuemme ja kannustamme näitä yrityksiä kasvamaan, kehittymään ja luomaan työpaikkoja. Me teemme tämän tehokkaalla ja tuloksekkaalla tavalla. Meillä on 27 henkilöä töissä tässä yhteisyrityksessä ainoastaan ja vain osan palkoista maksaa komissio. Muut tulevat sitten yksityiseltä sektorilta. Tosiaan teemme todella laajapohjaista työtä 263 projektia. Määrät ovat tässä ja tärkeää on, että yksityiset sektorit antavat yli miljardi euroa, eli tässä enemmänkin rahoitusta tulee yksityissektorilta. No mitä sitten vety voi tuoda? 2030 ja 50 tässä nähdään odotetut tulokset, eli vetyhän voi olla merkittävä osa energiapalettia. Se voi olla noin, noin neljäs osa ja me voimme luoda kasvua. 820 miljardia euroa voidaan luoda vuosittain lisäarvoa ja, ja luoda yli 5 miljoonaa uutta työpaikkaa. Nämä eivät tietenkään tule ilmaiseksi, vaan yhdessä pitää investoida tutkimukseen. Ja olemme jakaneet tämän yhteisyrityksen kolmeen pilariin, tuotanto, elektrolyysi megawatti on tavoitteena, nyt ollaan kilowatissa ja gigawattia kohti mennään kovaa vauhtia. Tähän tarvitaan tutkimusta. Toinen pilari on jakelu. Meidän täytyy miettiä uusiutuvien energianlähteiden varastointia, kuinka käytetään olemassa olevaa kaasuinfrastruktuuria, voidaanko se konvertoida vedyn kuljettamiseen, nestemäiset kantajat, LNG ja muut, ja sitten muu kuin putkistossa tapahtuva kuljetus. Ja sitten vielä vety polttoasemat. Nythän tämä on henkilöautoille, mutta kyllä junat ja rekat, nekin tarvitsevat näitä vetypolttoaineasemia. Sitten kolmas pilari, loppukäyttäjät, liikenneala, merikuljetukset, ilmailu, junat, bussit, raskas liikenne, sitten lämmitys ja sähkö, yhteistuotanto – ja sitten ihan teollinen tuotanto. Meidän täytyy toimitusketjuja vahvistaa, rakentaa niitä, täytyy rakentaa koko tämä verkosto Eurooppaan ja tällä tavoin myös luoda työpaikkoja. No mitä tässä on nyt ehdotettu budjetiksi? 2,6 miljardia euroa tälle puhdasvetykumppanuudelle. Ja tosiaankin ähm, äh, yksityissektori noin 50 miljardia euroa ja näin ollen tarvitaan sitten 7,8 miljardia. 8,7 on yhtein, yhteis budjetti ja tuossa näkee sitten nuo eri rahoituslähteet ja rahoituskohteet. Eli tässä tarvitaan todella voimakasta yhteisrahoitusta. Ja yhteisyritys tietysti vaatii paljon myös jäsenvaltioilta ja yksittäisiltä alueilta. Me teemme yhteistyötä 93 alueen kanssa. Meillä on tällaisia vetylaaksokumppanuuksia, Siit, niistä on jo saatu tuloksia ja me teemme tiivistä yhteistyötä alueiden kanssa ja se on oikein hyvä. Ja sitten tästä kuvasta ilmenee myös, että budjettia pitää kasvattaa noin kaksinkertaista. Me haluamme saada aikaan konkreettisia tuloksia erityisesti Keski- ja Itä-Euroopassa. Meidän täytyy saada teollisuus ja raskas liikenne tähän mukaan. Jos ajatellaan nyt vetyautoja, ne eivät maksa niin paljon suhteessa, mutta vedyllä toimiva laiva, se onkin yhtäkkiä 10 miljoonaa, eli rahaa tarvitaan kaksinkertaisesti. Jos tarkastellaan globaalista, globaalista näkökulmasta, tuolla oikeassa alakulmassa huomaa, kuinka paljon muissa maissa investoidaan veto, vetyteknologian. Suomessa vain, anteeksi, EU:ssa vain puoli euroa per henki, Kiinassa neljä euroa. Eli Meillä on etuna se, että olemme aloittaneet ajoissa. EU teki viisaan päätöksen käynnistäessään tämän hankkeen ajoissa. Me olemme Euroopan johtava toimia tällä alalla, mutta me haluamme pitää etumatkasta kiinni, koska sillä tavoin voimme luoda kasvua ja työllisyyttä Eurooppaan. Me emme tietenkään tee tätä yksin, teemme tiivistä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa, esimerkiksi tämä Puhdas taivas-hanke, sitten akkuhankkeiden kanssa teemme yhteistyötä rautatiehankkeiden kanssa, me teemme tiivistä työtä yhdessä, keskustelemme keskenään, pohdimme, miten rahoitus jaetaan, miten saadaan mahdollisimman paljon konkreettisia tuloksia aikaan, niin ettei ainakaan tehdä päällekkäistä ja turhaa työtä. No, mikä on tässä tärkeää on tietysti koordinaatio. Nimittäin polttokenno- ja vetyteknologiaa on tehty yhteisyrityksessä. Nyt vedystä on tullut muodikas aihe. Me näemme, että paljon uusia vetyhankkeita pannaan käyntiin ja jonkun täytyy koordinoida nämä kaikki Euroopassa käynnissä olevat vetyhankkeet ja meidän mielestämme yhteisyritys on tähän hyvä toimija. Ehkä voisimme auttaa muita hankkeita hoitamaan byrokratiaa ja te- tehdä sitten erilaisia tällaisia panossopimuksia eri hankkeiden kanssa. Ja minusta yhteisyrityksestä pitäisi tulla Euroopan vety- tietämyskeskus, johon sit, josta sitten saisivat tietoa kaikki EU-toimielimet muun muassa. Ja sitten tämä viimeinen kuvani osoittaa sitten eri rahoitusmalleja, malleja, eli olisi hyvä saada käyttää erilaisia malleja eri TRL-tasoja ja haluamme saavuttaa synergiaa, haluamme jakaa tulokset laajalti ja saada paljon rahoitusta eri lähteistä. Kiitos. Sitten tämä julkisen sektorin kumppanuus EU-komission ja jäsenvaltioiden välillä. Tässä kuulemme esimerkin Klaus Niederlanderilta. Hän on tietotekniikka-avusteisen asumisen kumppanuuden johtaja. Kiitos puheenjohtaja arvoisat parlamentin jäsenet todella. Nyt sitten tietokoneavusteinen asuminen, siitä saatuja kokemuksia, ajatuksia jatkosta. Kyse on itse asiassa kansainvälisestä kumppanuudesta, 25 kumppania Euroopassa – Kanadassa, Taivanissa. Kyse on äh, ministeriöistä, tutkimus- ja kehitysministeriöistä, terveysministeriöistä ja myös äh, julkisista viranomaistahoista. Kyse on äh, eri sektoreista, koska kyse on väestömuutoksesta ja kumppanuudessa kyse on myös siitä, miten Eurooppa voi parantaa ihmisten elämän laatua kun nyt tiedämme, että Euroopan unioninkin väestö ikääntyy erityisesti tulevien 10-20 vuoden aikana OECDn kertomukset ja muut kertomukset ovat viime aikoina osoittaneet tarpeen toimia ikääntyvän väestön tilanteen parantamiseksi. Kyse on myös terveydenhuoltojärjestelmämme kestävyydestä, kestävyydestä siinä mielessä, että järjestelmään ikääntyvä väestö kohdistaa yhä enemmän painetta. Ja nyt haluamme ikään kuin tällaisen eurooppalaisen alan, joka mahdollistaa digitalisaation ja IT-perustaisen tietokoneavusteisen lähestymistavan asiaan. Meillä on nyt kymmenen vuotta kokemusta julkisen rahoituksen ja sidosryhmiemme eli loppukäyttöön kuluttajien, eh, esimerkiksi erilaisten vanhusjärjestöjen eh, kanssa yhteistyöstä, muun muassa erilaisissa hoitokodeissa ja vanhainkodeissa. Me haluamme tuoda terveyspalvelut mahdollisimman lähelle näitä eh, kansalaisia, että he voisivat elää kotonaan mahdollisimman pitkään niin, että tuntevat samalla olevansa turvassa ja osana yhteiskuntaa, että heillä on sosiaalisia suhteita ja niin edelleen. 2008 ähm, 13 äh, väliseltä kaudelta tarkastelimme 50 hanketta 150. Näistä 20 toi ratkaisuja markkinoille. Eli kyse on todella kehittyvistä markkinoista ja myös ähm, riskipää omaa käytettäessä tulokset ovat olleet suunnilleen samantasoisia. Kyse on tällaisista terveysekosysteemeistä, joita pyritään perustamaan. Asia ei ole mitenkään kansallinen, se on erityisesti alueellinen ja paikallinen ja hankkeemme toimivat todella kentällä eri maissa, mutta myös saattavat vuosittain sitten sidosryhmät yhteen. Ja näiden kymmenen vuoden aikana olemme saaneet aikaan hyvin vahvan yhteisön kentällä, joka todella saa paljon aikaan ja todellisia muutoksia. Ja kun ajatellaan tätä ikään kuin oppipääomaa, niin meillä on myös verkkopääomaa ja institutionaalista pääomaa. Ei se helppoa ole se rahoituksen hankkiminen ja me olemme nyt saaneet paljon kokemusta siitä, miten hankkia julkista rahoitusta. Me tiedämme, että siihen liittyy paljon hakuprosesseja ja byrokratiaa jo kansallisella tasolla, saati sitten Euroopan tasolla. Nyt julkisen rahoituksen suhteen teemme yhteistyötä. Meillä on tällainen ikään kuin ehkä pikemminkin kansalaisyhteiskuntatyyppinen lähestymistapa, joka voi todella toimia ikääntyminen ja väestökehitys koskee meitä kaikkia. Ei se koske yksinomaan ikääntyneitä itseään, vaan kaikkia kansalaisia. Tulevaisuudessa kun olemme nyt yhdistäneet voimamme H2020 kumppanuuksien kanssa Horisontti Euroopan puitteissa, niin meillä on koko joukko ikääntymishankkeita – joissa pyrimme todella parantamaan myös maantieteellistä ja taloudellista vaikuttavuutta ja tämän kokemuksen ja tämän toimivallan täydentävyyttä ja eri hankkeiden yhteen peliä. Samoin infrastruktuuria meillä jo on olemassa, eli sitä ei tarvitse keksiä. Tulevaisuudessa näin ollen näissä aloitteissa yhdessä jäsenvaltioiden ja komission kanssa. Olemme luoneet uusia kumppanuuksia, uuden kumppanuuden, joka todella erityisesti korostaa terveysulottuvuutta. Ikääntyessä terveys tulee yhä tärkeämmäksi, hyvä terveydentila. Ja tätä varten on toimittava tutkimuksen, innovaation ja käytännön tasoilla erityisesti käyttäen kokemusperusteista tutkimustietoa, jotta saadaan aikaan hyviä ratkaisuja teknologian kautta, mutta myös organisatorisesti. Ei kyse ole yksinomaan teknologiasta, on erilaisia liiketoimintamalleja, joita voidaan voidaan käyttää, mutta tarvitaan myös järjestäytymistä, jotta voidaan onnistua ja menestyä. Ja nämä alueelliset ekosysteemit mahdollistavat sitten sen, että tutkimus ja kehitys, jota, jota toteutetaan, saadaan käyttöön kentällä laajamittaisesti. Nyt siis todella ollaan keskittymässä erityisesti terveyspuoleen. Kyse on yhteisrahoitetusta kumppanuudesta. Voisin päättää tämän puheenvuoroni toteamalla, että nyt kun olemme strategisessa suunnitteluvaiheessa, ja toki puhun teille nyt tästä vaiheesta, niin haluaisin ehkä tätä tehtävää verrata itse väestökehitystä, siis ilmastonmuutokseen. Te puhutte vihreän kehityksen ohjelmasta, tarvittaisiin myös sukupolvien välisen kehityksen ohjelma. Tarvitaan koulutusta niin, että terveyden hoitoinfrastruktuuria käytetään mahdollisimman tehokkaasti, niin näihin järjestelmiin kohdistuu valtavaa painetta jo nyt. Ja kyse on myös uuden infrastruktuurin rakentamisesta, yhteisöllisemmästä infrastruktuurista, joka on lähempänä kansalaista. Kiitos oikein paljon. Kiitos, edust- äh, herra Niederlander tästä esityksestä ja siitä, että esittelitte, miten tietotekniikka-avusteinen asuminen kumppanuus toimii. Sitten viimeisenä vielä esimerkki julkisen ja yksityisen sektorin välisestä kumppanuudesta. Rova Angels Orduna, joka on Spiren johtaja. Spirehän on tällainen kumppanuushanke, joka liittyy kestäviin prosesseihin ja energiatehokkuuteen. Kiitos, että olen saanut kutsun tulla edustamaan Spire-hanketta. Kyse on yksityisen ja julkisen tahon välisestä kumppanuudesta. Me toimimme systeemisen lähestymistavan kautta, jota yksittäiset toimijat eivät voi omata. Edustamme kahdeksaa eri alaa ja Yli 25 miljoonaa työpaikkaa on näillä aloilla, joko suoraan tai välillisesti 1,8 äh, liikevaihto äh, miljoonaa. me olemme tehneet nyt äh, rajat ylittävää yhteistyötä, jota Euroopassa ei aikaisemmin ollut tehty. Me edustamme tällä hetkellä 150 jäsentä edustaen tutkimuskeskuksia, pk-yrityksiä, teollisuuden aloja, kansalaisjärjestöjä ja muun tyyppisiä jäseniä. Tällä hetkellä toimimme 20 maassa. 95 prosenttia investoinneista pysyy Euroopassa ja tämä on totta kai horisontti Euroopan kannalta merkittävää. Me toimimme osana kumppanuuksien arvoketjuja. Meillä on esimerkiksi EIT, raaka-aine, kumppanuuksia. Sitten rakennusalalla esimerkiksi kumppanuudet myös toimivat. Spire toimii niin, että me toimimme esimerkiksi prosessiteollisuudessa tämän arvoketjun kautta ja pyrimme leikkaamaan päästöjä. Me kehittelemme materiaaleja, joita sitten valmistusteollisuus myöhemmin käyttää. Nämä tuotteet päätyvät kansalaisten käyttöön ja me voimme eh, kuroa umpeen aukkokohdat, viedä nämä kaikki materiaalit eh, teollisuuden käyttöön Tätä kautta voimme toteuttaa myös komission puheenjohtaja von der Leyenin näkemystä Euroopasta. Me olemme nuori PPP, käynnistimme toimintamme vuonna 2014, mutta olemme jo osoittaneet, että saamme tuloksia aikaan. Ja näillä tuloksilla on vaikutuksia äh, yhteiskuntaan EU:ssa. 89 hanketta meillä on ollut käynnissä 8,5 on tässä keskimääräinen vaikutuskerroin 4,5 eh, prosenttia BKTstä on käytetty eh, investointeihin ja kyse on suuresta määrästä suuria innovaatioita, eli olemme ylittäneet jo 40 eh, tavoitteen. Me voimme yhdessä määritellä myös Spire-hankkeen tavoitteet. Tavoite on myös vähentää fossiilisista polttoaineista riippuvuutta ja voimme edelleenkin parantaa vielä hiilidioksiditavoitettamme. Tämä osoittaa sen, että vielä tarvitsemme lisää tukea, jotta pääsisimme vihreän kehityksen ohjelman tavoitteisiin. Myös PK-yritykset toimivat paremmin kuin EUn keskiarvo. Siellä on enemmän uusia työntekijöitä kuin keskimäärin pk-yrityksissä. 40 prosenttia liikevaihto on kasvanut. Tämä on enemmän kuin keskiarvo Euroopassa, kun tarkastelemme pk-yrityksiä. Nyt työstämme visiotamme ja etenemissuunnitelmaa. Olemme tietoisia siitä, että ilmastoneutraaliustavoitteet ja kiertotaloustavoitteet ovat hyvin korkealla tasolla. Tarvitaan eksponentiaalista kehitystä ja parannusta. Tarvitaan myös murroksellisen teknologian käyttöönottoa. Tätä tarvitaan kaikilla SPAIO-hankkeen kahdeksalla alalla. Me kehitämme integroitua digitaalista prosessiteollisuutta, joka voi huomattavalla tavalla edesauttaa vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden toteutumiseen. Ensinnäkin teknologiakuilu on kurottava umpiin, jotta pääsemme eh, ilmastotavoitteisiin vuoteen 2050 mennessä. Sitten meidän on päästävä kiertotalouden ajatukseen esimerkiksi niin, että kaatopaikoille päätyy entistä vähemmän eh, tavaraa. Tämä vaikuttaa myös kilpailukykyyn. Meillä voi olla puhtain teollisuus, mutta jos sillä ei ole kilpailukykyä, niin sitten eh, teollisuus on tuhon tuomittu. Meillä on tässä neljä muutoksen tekijää ja äh, näen, että aika kuluu nopeasti. En käsittele kaikkia näitä yksityiskohtia, mutta mm, kenties kuitenkin vähän tähän kiertotalouden ajatuksiin. Tämähän liittyy pitkälti eri alueisiin. Kun visiota laadimme, niin ne alueet, jotka ottivat meihin yhteyttä, nostivat tämän esille – Ilmastoneutraalit kaupungit on huomioitava, eli olemme tyytyväisiä, jos voimme tehdä yhteistyötä tältä osin. Pyrimme siihen, että alueella kaikki toimijat kerätään yhteen ja laaditaan suunnitelma, joka sisältää sitoumuksia ja tarkkoja suunnitelmia. Näin kyseisen alueen äh, vaatimukset voidaan äh, luetteloida ja huomioida myös millä keinoin näihin tavoitteisiin päästään. SPY voi tukea tässä työssä niin, että luodaan erilaisia yhteisöjä, luodaan yhteistyötä myös muiden kumppanuuksien ja muiden missioiden kanssa. Me puhumme jonkinlaisesta marmorikuulapussista tavallaan vaikutukset eivät tapahtu, tapahdu, jos tuloksia ei saada levitetyksi kentälle. Eli meidän on mentävä pidemmällekin kuin tyydyttävää vain tähän Horisontti Eurooppa-ohjelmaan. Meidän täytyy varmistaa se, että vaikutukset todella tuntuvat yhteiskunnassa. Se 17 miljardia on investointitarve. Ta- tarve. Tällä hetkellä pohdimme sitä, mitkä ovat ensimmäisiä tuloksia, jotka todella saadaan konkreettisesti käyttöön. Spire-alat ovat täysin sitoutuneet Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteisiin, mutta totta kai riskit sisältyvät pitkän aikavälin investointeihin. Toimi Horisontti Euroopan alaisilla klustereilla. Sitten Mielestämme tärkeää on se, että horisontin budjetti on enemmän kuin 100 miljardia. Meidän täytyy tukea innovointia, innovointia ja sitä ei voida rajoittaa pelkästään näihin kumppanuuksiin. Lopuksi vielä totean, että olemme valmiita kumppaneina – sitoutumaan siihen korkeamman kunnanhimon tasoon, joka on määritelty. Meillä on kumppaneina myös uusia tahoja. Olemme nähneet, että uudet tahot ovat meitä lähestyneet uuden vision kautta. Esimerkiksi IT-alan, energia yritykset, kansalaisjärjestöt. Pohdimme myös muita uusia aloja, jotka voisivat haluta liittyä mukaan tähän Spire-yhteistyöhön. Yli sata teollisuuden, kansalaisjärjestöjen jäsentä on ollut mukana tässä keskustelussa eri jäsenvaltioista ja alueilta. Kiitos. Thank you, Thank you very much. Kiitos, rouva Orduno. Sitten aloitetaan puheenvuorokierros. Kaksi minuuttia esittelijöille ja puolitoista varjoesittelijöille. Ja yksi minuutti kolmelle kollegalle, jotka ovat pyytäneet Sitten Katsotaan vielä lopuksi, miten vastauspuheenvuorot jaetaan. Aloitan edustaja Nikasta taas kerran. Aș vrea ca să salut contribuțiile pe care le-au avut eh, cei patru experți prezenți. Kiitos. Puheenjohtaja, haluan todella lämpimästi kiittää näitä neljää vierastamme. Erittäin, erittäin mielenkiintoisia puheenvuoroja. Mitä tulee eh, näihin missioihin, nyt kun Horisontti Eurooppa-talousarvio ei vielä ole, ole valmis, niin mitenkä eh, voitte valmistella eh, hankkeet ja yhteistyön eri tahojen kanssa? Mitä tulee Clean Sky? niin tässä nyt on uusia kumppaneita. Mitenkä nykyisessä tähänastisessa puiteohjelmassa on toimittu? Pipäkiltä kysyisin, mitä tulee näihin polttoainekennoihin ja vetyyn, joista te puhuitte. Te totesitte, että että gigawattitason tuotantoa on tulossa, mutta minä kysyisin, että milloin, milloinka? Jotkut sanovat, että vedyn valmistaminen on liian kallista, toiset, että että eh, se ei ole järkevää, koska valmistusprosessi vie enemmän energiaa kuin mitä sitten eh, saadaan. Eli kertokaa nyt, eh, että milloinkaan vety saadaan gigawattitasoiseen käyttöön niin, että se saadaan tarpeeksi laajalti käyttöön. Milloin tämä teknologia tulee olemaan käytettävissä. Tiedämme, että sähköistämiseen eh, liittyy esimerkiksi sähköautoihin rajoituksia, koska latausmahdollisuuksia ei ole kylliksi. Vety on siis tulevaisuudessa hyvin tärkeää, mutta haluaisin, että nyt kaikki kollegat täällä kuuntelisivat eh, hyvin tarkasti teidän vastauksianne. Sitten eh, Spairista Puolassa ja Romaniassa ja Sloveniassa, Keskisen ja Itä-Euroopan maissa on vain kolme osallistujaa, siis kaiken kaikkiaan nämä Spairin hankkeet eivät niin ole, ole oikein läsnä, vaikka puhutaan energiasta. Meillä on kuitenkin biomassa itäisessä Euroopassa laboratorioita, ja jalostuslaitoksia tai muuntolaitoksia. Minä luulin, että on virhe, kun puhuttiin siitä, että puhuttiin näistä numerotiedoista. Me itse asiassa aikoinaan ikään kuin Itäblokin maissa saimme vain muruset, kun Neuvostoliitto vei kaiken, mutta eihän se nyt enää nykyään näin voi olla. Kiitos paljon. Kiitos edustaja Nika, sitten edustaja Eeler. Ehkä vähän yleisemmällä tasolla, tämä on ehkä pikemminkin kommentti kuin kysymys. Se, mitä nyt yleisellä tasolla näemme, on se, että on olemassa Euroopan vihreän kehityksen ohjelma ja sitten on kaikenlaisia välineitä ja ohjelmia siihen liittyen. Meidän täytyy nyt pyrkiä kohti integroitua lähestymistapaa. Kaikki ylistämme vihreää ohjelmaa. Jos se olisi sininen ohjelma, niin kaikki ylistäisivät sitä ja siihen ympättäisiin kaikenlaisia ohjelmia ja välineitä. Meidän täytyy nyt todella yhdessä toimielinten kesken ja jäsenmaiden kesken pohtia, että mitä täällä nyt oikein tarkoitamme. Jos nyt ajatellaan näitä julkisen ja yksityisen sektorin välisiä yhteistyöhankkeita, niitähän on paljon ollut, mutta ne eivät ole koskaan olleet mukana Euroopan talouspoliittisessa ohjausjaksossa, eli meillä on jäsenmaiden osallistuminen velvoitettu artiklan 185 mukaisesti, mutta ne eivät ole koskaan olleet mukana Euroopan talouspoliittisessa ohjausjaksossa. Meillä on rahaa, meillä on näitä PPP-hankkeita ja niitä toteutetaan jäsenmaissa, mutta Euroopan talouspoliittisissa ohjausjaksoissa ei ollenkaan oteta kantaa artiklan 150 seurauksiin ja vaikutuksiin. Meidän täytyy nyt noudattaa integroidumpaa lähestymistapaa, koska muuten nämä asiat tapahtuvat aivan hajallaan ja irrallaan. Ei se nyt ehkä rahan hukkaa ole, mutta ei ainakaan kovin tiivistä politiikkaa. Ja mitkä ovat odotuksenne neuvoston suuntaan, jos ajatellaan, että neuvosto vastaa tästä talouspoliittisesta ohjausjaksosta? Sitten nämä artikla 107 mukaiset kumppanuudet, jos ajatellaan ilmailualaa, niin mitä esimerkiksi Brexit tarkoittaa? Jos ajatellaan, <clears throat> ajatellaan markkinaa, en nyt puhu Airbusista, lentokonevalmistajasta, vaan lentoyhtiöistä, on sijaitsevat Britanniassa. Ja Brexit koittaa ja silti Britannia on mukana Airbus-konsortiossa ja lentoyhtiöt lentelevät täällä Euroopassa. Ja mikä, miten Brexit vaikuttaa näihin kumppanuuksiin? Esimerkiksi juuri tässä Puhdas taivas-hankkeessa. Ja sitten viimeinen kysymykseni on käytännöllisempi luonteeltaan. Kun puhutaan tästä vetyasiasta, miten vety linkittyy osaksi energia-alan arvoketjua. Tässä nyt vetyä on tarkasteltu liikkuvuusohjelmien näkökulmasta, vaikkakin liikkuvuussektorilla voidaan vedyllä tehdä rahaakin, mutta toisaalta teollisuusnäkökulmasta vety on hyvin hintaherkkä aine. Ottaako tämä yhteisyritys huomioon myös tällaisen arvoketjuajattelun Euroopassa? Eli mikä on se arvoketjuajatus siellä teknologian integroidun lähestymistavan ja yhteisyritysten takana? Missä näette vedyn osana suurempaa kuvaa? Kiitos sitten edustaja Jabalova. Kiitos puheenjohtaja. Voisimme puhua tuntikausia näistä aiheista. Tuen sitä, mitä esittelijät jo sanoivat. Minulla oli samansuuntainen kysymys kuin Eilerillä Brexitistä. Haluaisin kuulla teidän odotuksistanne. Mikä tulee muuttumaan Brexitin myötä? Tämä tilannehan on sellainen, että kaikki tässä ikään kuin odottelevat toinen toistaan. Miten meidän tulisi käytännössä tätä käsitellä, kun kyse on näistä kumppanuuksista. Minä olen ollut esittelijä ja varjoesittelijä vastuuvapauskysymyksessä talousarvon valvontavaliokunnassa. Eli siinä saa hieman toisenlaisen näkökulman näihin kysymyksiin ja siihen, miten rahaa on käytetty. Yksi kysymys Crinille, Clean Sky-hankkeen edustajalle. Puhuitte siitä, miten onnistuneita nämä kumppanuudet ovat ja miten kunnianhimoinen suunnitelma on. Kuitenkin vihreän kehityksen ohjelmassa puhtaan ilmailun rooli on keskeinen. Se on osa myös teollisuuspolitiikkaamme, joka kestää ikään kuin tulevaisuuden testin. Olen kuitenkin yle, ylpeä tästä hankkeesta. Me kuitenkin tarvitsemme selkeän budjettistrategian myös tästä valiokunnasta. Meidän on tuettava tätä 4 miljardin eu rahoituksen vaatimusta. Jos pilarissa kaksi rahoitus ei ole selvää, niin sitten resursseja täytyy löytää jostakin muualta puhtaalle ilmailulle. Kenties teollisuus- ja digitaalisuusosuuksista. Eli synergiaan täytyy pyrkiä. Synergiahan on kaikki kaikessa. Joskus katsomme vain yhtä osa-aluetta, emmekä näe synergiamahdollisuuksia eri pilarien välillä, eri kumppanuuksien, virastojen, pääosastojen välillä ja niin edelleen. Eli niin haluaisin kysyä, mikä on teidän näkemyksenne? Miten voisimme rohkaista synergian suuntaan, kun ajatellaan tätä Clean Sky ja Clean Sky 2 hanketta? Mikä on teidän näkemyksenne synergiasta? Kiitos sitten edustaja Litsi. Grazie. Siamo... Kiitos. Olemme saaneet johtaja Krainin sanoista jonkinlaista rauhoittelua Meillä kuitenkin on Clean Sky-hankkeeseen liittyen epäilyksemme. Miten tämä kumppanuus oikein toimii? Alun perin piti rahoittaa vain joitakin yrityksiä, jotka ovat hyvin suuria, mutta nyt ei näytä olevan näin, koska toimijoita on kuitenkin lukuisia, jotka ovat mukana tässä. On tutkimuskeskuksia, yliopistoja, yrityksiä ja jopa 420 pk-yritystäkin, ja niillä kaikilla on oma edustuksensa. Suur ja pienemmätkin yritykset tekevät yhteistyötä ja siinä varmasti on parantamisen varaa, ennen kaikkea niin, että saadaan kestävyyttä. En katso, että Clean Sky voisi olla todellinen laboratorio, jonka kautta sitten huippuosaamista kehitettäisiin. Mitä mieltä te olette tästä? Se on ensimmäinen kysymykseni. Sitten sitten Niederländer ja Ordunia totesitte, että olette edustettuina 19 ja toisaalta 20 jäsenvaltiossa. Mitä teette, jotta kaikki jäsenvaltiot voisivat olla mukana? Ja vielä lopuksi, jos missiot eivät toimi kaikki tässä yhteen, niin miten sitten toimitaan johdonmukaisesti niin, että komission tavoitteet täyttyvät? Tässähän on kyse toisen pilarin rahoituksesta. Miten aiotte tehdä yhteistyötä missioiden kanssa? Onko teillä jo ohjelmassa tapaamisia? Miten toteutatte viestintää, jotta ohjelmissa ei ole turhaa päällekkäisyyttä? Kiitos ja sitten edustaja Kosenovski. Kiitoksia. Esittäisin kysymyksen Clean Skysta mutta maailmanlaajuisesti näemme nyt lentoliikenteen lisääntyvän. Euroopassakin näin on. Ja ajan mittaan lentoliikenne tulee jopa kaksinkertaistumaan. Samalla olemme sitoutuneet päästövähennyksiin. Nykyinen päästötaso merkitsisi sitä, että jos uutta teknologiaa ei ole, niin päästövähennykset toteutettaisiin tätä kautta. Mutta onko tämä realistista? Voimmeko me todella jopa 75 prosentilla lentoliikenteen päästöjä ilman hienoa uutta lupavaa teknologiaa vähentää? En tiedä, ollaanko näin pitkällä vielä. kun ajatellaan nykyteknologian ihan fyysisiä rajoitteita. Mitä tämä merkitsee hinnoille sitten, jos näihin tavoitteisiin on tarkoitus päästä, eikä hienoa uutta teknologiaa, josta ei vielä edes tiedetä, ole käytettävissä lentokoneita hankitaan jo kymmeniä vuosia etukäteen. Kiitos sitten vielä kollegoilta. Kolme puheenvuoroa. Rova Carvalho ensimmäisenä. Yksi minuutti. Kiitos. Ihan lyhyitä kysymyksiä tuohon yhteisyritykseen liittyen. Varmasti hyödymme paljon ilmailualan yhteisestä kehityksestä ja myös tästä vetyhankkeesta. On tärkeää, että teemme tiivistä yhteistyötä ja osoitamme tekevämme yhteistyötä ja että otetaan mukaan kaikki sidosryhmät, yliopistot, tutkijayhteisö ja tällaisella laajalla pohjalla saamme nopeammin tuloksia aikaan sekä tässä puhdas taivas että polttokenno vetyhankkeessa. hankkeessa. Ja nämä ovat oikein tuki, tuettavia hankkeita. Ja sitten pitää lisätä näiden ohjelmien avoimuutta, koska tällä tavoin myös niiden näkyvyys paranee. On kuultu nyt, että näitä kumppaneita on hyvin paljon ja sidosryhmiä, mutta monissa maissa nämä hankkeet ovat aika tuntemattomia. Ne pitää saada näkyvimmiksi ja täytyy myös niiden tuloksia jakaa tehokkaammin. Täytyy muistaa, että paljon hyviä kumppaneita olisi vielä ympäri Eurooppaa, jotka eivät ole ehkä ollenkaan tietoisia näistä hankkeista, eli näkyvyyttä lisää. Kiitos. Ja sitten edustaja Risaps. Uh, Kiitos. Halusin kiittää teitä oleellisen tärkeästä työstä, jota te teette. Kysymykseni kuitenkin liittyy siihen, miten näitä kumppanuuksia ja puitteistoa voidaan uudelleen organisoida. Sehän tapahtuu Horisontti Eurooppa ja tulevan MFFn takia. Viro puheenjohtajavaltiona julkaisi tiedonannon tai kertomuksen näistä kumppanuuksista ja tunnistettiin tiettyjä puutteita olemassa olevissa rakenteissa. Ensinnäkin sirpaloituminen on ongelma jäsenvaltioiden osallistumisen puutteet. On myös ollut ongelmia seurantatiedon keräämisessä. Missä määrin nämä ongelmat on voitu ratkaista, kun on nyt tehty tämä nykyinen ehdotus ja onko ajateltu myös jatkoparannusta? Bloss. Kiitos sitten edustaja Bloss. Um, thank you very much. Kiitos paljon ja kiitos näistä ne esityksistä, ne Pari lyhyttä kysymystä. Ensinnäkin 2017 toteutettiin nämä ohjelmien väliarvio, mitä saitte tästä evästykseksi ja mitkä ovat nyt sitten ehdotetut sopeutukset vihreän kehityksen ohjelman mukaan ottaen ja ilmastoneutraalius. Vetykumppanuus edustajalta kysyisin, että voidaanko päästä puhtaasti vihreään tai ilmastoneutraaliin vedyn käyttöön, kun puhutte 24 prosentista energian kokonaiskulutuksesta, että tämä katettaisiin vedyllä vuonna 2050, niin onko tämä vety sitten täysin uusiutuvaa. Elerin kanssa voisimme keskustella siitä paljonko energiaa tarvitaan teollisuudessa, esimerkiksi kemian teollisuudessa. Muutokset olisivat suuria. No, toinen kysymys vielä. Minäkin liputtaisin läpinäkyvyyden puolesta. Jotkut ovat pyrkineet saamaan tietoa siitä, ketkä ovat kumppaneita, mitkä kansalaisjärjestöt. Tämä ei kuitenkaan kotisivuiltanne ilmene. Eli kyllä on Euroopan tapojen mukaista, että näin, näin olisi. Muuten sihteeristölle sanoisin, että oli hyvin vaikeaa edes tästä edestä, saati sitten tuolta takaa nähdä näitä esityksiä kunnolla. Kiitos. Kiitos. Niin, täytyy tarkastella, miten näitä teknisiä laitteita voidaan hyödyntää paremmin, mutta nämä esitykset ovat kyllä meidän nettisivullamme ja ne ovat sieltä katsottavissa. Ja kysy vielä, voidaanko ne lähettää erikseen. Nyt ehdotan, että kaksi ja puoli minuuttia annetaan kullekin puhujalle. Ja 12.30 tulkkaus päättyy, koska aloitimme niin aikaisin. Haluaisin kiittää tässä välissä tulkkeja tuesta. Ja sen jälkeen sitten voidaan, voidaan puhua vain englantia, mutta siis 12.30 tuo tulkkaustoiminta päättyy, eli kaksi ja puoli minuuttia per puhuja. Nyt mennään vähän eri järjestyksessä päin. Vastaisessa järjestyksessä Rova Orduna, olkaa hyvä. Thank you, Mrs. Chairman. Thank you for all the... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikista esitetyistä kysymyksistä. Jaan vastaukseni kolmeen sarjaan. Ensinnäkin, miksi me ole edustettuina kaikissa jäsenvaltioissa. Spire on läsnä niissä maissa, missä valmistusteollisuutta on ja ennen kaikkea niissä maissa, joissa pääkonttorit toimivat. Usein yritykset ja teollisuus toki voi toimia myös muissa maissa. Me teemme myös itäisi, itäisten jäsenvaltioiden maiden kanssa yhteistyötä. Puolassa käymme kerran vuodessa ja Romanian kanssa – teemme yhteistyötä, käymme vuoropuhelua näiden maiden kanssa siitä, miten saisimme sieltä kumppaneita mukaan enemmän. Sitten järjestämme myös kohdennettuja kokouksia ja tapaamisia. Silloin kun meillä on muita kokouksia, niin järjestämme myös tällaisia sivutapahtumia. Olettaisimme, että mm, tämän kiertotalouden mukaisen ajatuksen mukaisesti, kiertoteollisuuden ajatusten mukaisesti nämä tapahtumat vielä lisääntyisivät. Nettisivuilta löytyy myös tästä aiheesta lisää tietoa. Äh, siellä on lueteltu kaikki jäsenet, mukaan kansalaisjärjestöt. Me teemme työtä e- ennen kaikkea työryhmien kautta. Sehän on paras väline. Äh, sitten käymme myös äh, keskustelua muiden PPPiden kanssa, onko mahdollisesti päällekkäisyyttä. Olemme keskustelleet esimerkiksi polttokennu, vety, mission kanssa, äh, PPIin kanssa. Siellä kyse on biomassasta ja muista biohankkeista. Kyse on siis energiamiksistä ja biomassahan tässä yhtenä osuutena. Eli jos joku polttoaine ei ole bio, niin se ei ole sitten tässä mukana. Sitten käymme myös avoimia sidosryhmäkeskusteluja jäsenten ja ei-jäsenten kanssa, jossa kaikki voivat olla edustettuina. Ja sitten loppu vielä Brexitistä. Sanoisin, että se tulee vaikuttamaan meihin kaikkiin. Se on aivan varmaa. Se, missä määrin se vaikuttaa, tietysti riippuu siitä, mikä on lopullinen sopimus. Onko kyse assosiaatio maasta Horisontti Eurooppa-ohjelmassa. Siinä tapauksessa jatkaisimme vanhaan malliin, aivan niin kuin muidenkin assosiaatiomaiden kanssa tällä hetkellä. Kiitos sitten herra Niederlander. Kiitos. Minäkin lähden ehkä Brexitistä liikkeelle ihan käytännönläheisesti Yhdistyneen kuningaskunnan innovaatiovirasto on äh, mukana meidän toiminnassamme. Se ei tällä hetkellä yhteisrahoita hankkeita, mutta haluaa äh, toimia jatkossakin yhteistyössä kanssamme ja tämä yhteys säilyy äh, työryhmätapaamisissa ja niin edelleen. Ja he ovat edelleen tosiaan mukana meidän toiminnassamme näin, kunhan tuo poliittinen pöly on laskeutunut niin äh, esimerkiksi Sveitsi, äh, Norja, Kanada äh, sopivat oikein hyvin kumppaneiksi. Ja miten useammat EU-maat saataisiin mukaan? Emme tällä hetkellä tavoita kaikkia 28, mutta aika hyvää pohjois etelä itä länsi tasapaino meillä kuitenkin on. Ja niin kuin aiemmin mainitsin, teemme yhteistyötä muiden kumppanuuksien kanssa sulattaaksemme ikään kuin yhteen uuden Ähm, terveydenhoitojärjestelmää, ähm, yhteiskumppanuuden ja meillä on jo äh, työryhmää, jossa on 15 jäsenvaltiosta nyt Baltian maat ovat äh, tulossa mukaan, joten äh, tämä voimavarojen yhdistäminen kyllä johtaa seuraavassa puiteohjelmassa hyvin laajan kattavuuteen. Integroitu lähestymistapa on tärkeä asia tällä hetkellä keskitytte kovasti vihreän kehityksen ohjelmaan. No, meidän painopisteemme on terveysalalla ja tämä tietenkin kuuluu kansalliseen toimivaltaan. Kuitenkin hyvin tärkeä aihe käsiteltäväksi, koska kyllä tämä mm, väestömuutos vaikuttaa kaikkialla Euroopassa ja juuri tarvitaan, kun meillä on innovaatio- ja tutkimusvirastoja, niin niiden yhteistyö ja sitten ihan suurteollisuudenkin mukaan otto ja laajempi yhteistyö on hyvin tervetullutta. Meidän täytyy saada hyvät puitteet, vaikka meiltä hyvää tahtoa löytyykin, niin päällekkäisyydestä ilman hyviä puitteita päästä. Kiitos. Kiitos ja sitten herra Bipuk. Kiitos. Niin vastatakseni edustaja Nikan ensimmäiseen kysymykseen. Kello on 12.30. Tulkkaus päättyy tähän. Kiitos. Electrolyzers from kilowatt scale to megawatt scale. And actually now we see that big industries like the steel industry, like Voestalpine in Austria,